Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. Toinen päivä, aamu, aamun osuus. Käsittelyssä on hyvin tärkeä asia, TTIP-neuvottelut. Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus. Toivottaisin tervetulleeksi markkinoille pääsyn yksikön päällikön kaupan pääosastolta pääjohtajan Luke de Vim. Äänsinkö oikein? Loistavaa. Kiitos, en kysynyt edes neuvoa kenellekään. Jos voisit kertoa valiokunnalle neuvottelujen vaiheesta. Erityisesti meille tärkeistä asioista. Energia ja raaka-aineet. Ja missä ollaan menossa tämän sopimuksen erityisessä energiakaluvussa. Sitten sääntelyasiat. PK-yritysten mahdollisuudet 12. neuvottelukierroksella Brysselissä 22-26. helmikuuta todennäköisesti mainittiin monia tällaisia asioita. Eli meille on tärkeää tietää, mitä siellä on meneillään. Niin. Voisitteko myös yleisesti kommentoida neuvottelujen aikataulua? ja miten tulevia neuvottelukierroksia on suunniteltu. Ja tulevaisuus erityisesti sen takia, että vuoden lopussa on sitten Yhdysvalloissa presidentinvaalit. Eli tänä vuonna on hiukan vaikeampi edetä, sen tiedämme. No niin, jos sopisi. Olkaa hyvä. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Good Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aloittaisin yleisellä katsauksella viime kuun neuvottelukierroksen ja sitten voisin keskittyä enemmän energiaa ja raaka-aineisiin. Ensinnäkin yleisestä tilanteesta. Meillä oli viime kuussa hyvä neuvottelukierros keskityimme kahteen pilarin eh, sääntely ja sään, säännötön TTIPssä. Ja kävimme rakentavaa keskustelua Malmströmin ja Washingtonin eh, Orpohden kanssa 11. maaliskuuta tapaamisen jälkeen. Ensinnäkin tästä sääntelysiilosta. Siinä saavutimme hyvää edistystä. Eh, sääntely käytäntöluvun ja sääntelyyhteistyöluvun osalta saimme ensimmäiset ehdotukset sääntelyyhteistyötä koskien. Pyrimme nyt pääsemään tähän tekstuaaliseen konsolidointiin heinäkuun loppuun mennessä. Tekniset kaupan esteet on tulossa läheisemmäksi. Siinä meillä on erityissääntöjä esimerkiksi auto- ja lääke teollisuutta varaa varten. Sitten SPS, terveys- ja kasvien suojelutoimet tässä on rajoitetummin sääntöjä. Sitten sään, sääntö siilossa tilanne ei ole niin selkeä. Edistymme kyllä kilpailukykyä kysymyksissä pk-yritysten osalta ja toivomme, että saamme pk-yritysluvun pian valmiiksi. Täällä on muutamia, muutamia avoimia kysymyksiä enää. Sitten kestävästä kehityksestä. Siinä saatiin isompi vaihde päällä. Yhdys, Yhdysvallat ehdit, tekivät ehdotuksia työympäristöstä, mutta sitä mielestämme liikaa vielä inspiroi TPP, Tyynymärän kumppanuus. Mutta tietenkin on hyvä, että lopultakin on jonkinlainen sitoumus Yhdysvaltojen puolelta tekstin pohjalta. Sitten nämä muutosäännöt, jotka ovat kiinnostavia meille, energiaraaka aineet ja valtion tuet ja muut tulokset olivat rajallisempia. Ensimmäistä kertaa teemme sitoumuksia sijoittajasuojan osalta Kanadan sopimuksen eli SETAn sopimuksen saavutukset ovat merkittäviä. Se varmasti tulee vaikuttamaan myös Washingtonin, mutta erot ovat vielä merkittäviä kannassa ja uskon, että että sijoittajakysymyksessä päästään ratkaisuun vasta neuvottelun loppupuolella. Se on vaikea luku. Sitten lopuksi markkinoille pääsy. Siinä päästiin vähän eteenpäin, mutta siihen ei tuolla kierroksella keskitytty erityisesti. Julkiset hankinnat. Saimme ensimmäisen tarjouksen Yhdysvalloilta itse asiassa kierroksen jälkeen. Emme usko, että sen kautta voimme päästä mihinkään loppupeleihin julkisten hankintojen kanssa. Se on Euroopan unionin edelleen tärkeä offensiivinen intressi. Sitten palvelut. ja Neuvottelut ovat vaikeita. Tavoitteenamme on äh, saada vasta samankaltaisen maturiteettitilaan äh, nämä hankinnat ja palvelut kuin myös äh, tariffit. Seuraavista askeleista haluamme saada kaiken valmiiksi Obaman hallinnon alla, mikäli saadaan kunnolla edistystä aikaan. Ja nähtäväksi, missä määrin Yhdysvallat voivat sitoutua, kun heidän, heidän samaan aikaan TPPn ratifiointiprosessi päällä. Riippumatta Yhdysvaltojen kotimaista politiikasta, paljon teknistä työtä on vielä tehtävänä. Meillä on seuraava kierros Yhdysvalloissa 25.–29. huhtikuuta ja seuraava on sitten heinäkuussa jo aikataulutettuna valmiina. Ja tässä välissä on paljon työtä tehtävänä. Meidän on nyt päästävä mahdollisimman paljon eteen, eteenpäin tekstien kanssa ja konsolidointityön kanssa niin, että se saadaan poliittiseen sovitteluun arkaluontoisten asioiden osalta. Y- y- Yhdysvallat ei varmaankaan maataloudessa laske himon tasoaan me arvioimme, että on helpompi saada aikaan kunnianhimoinen sopimus kuin minkälainen kevyt versio TTIPstä. Sitten puheenjohtaja energia- ja raaka-aineet ja niitä koskeva luku. Puhun nyt siitä, kun, niin kuin pyydit, pyysitte. Viime kerroksella valitettavasti emme vielä saaneet tekstipohjaisia keskusteluja. Amerikkalaiset eivät olleet vielä valmiita tekemään tekstiehdotuksia, olemme siitä pahoillamme, mutta kierrosta hyödynnettiin tietojen vaihtamisen eri aiheissa koskien energiaa, raaka-aineita ja erityisesti energiaa. Esittelimme energiaunionin tilannekatsauksen ja molemmat osapuolet vertailivat tilanteita ja tuloksia kauppasopimuksesta, Vietnamin EU-sopimuksesta ja Työnemeren sopimuksesta Yhdysvaltojen taholta. Saimme myös selityksen Yhdysvalloilta koskien öljyn vientikiellon täytäntöönpanoon tilaa. Tehän tiedätte, että kongressi sen hyväksyi hiljattain. Meillä on vielä keskustelua koskien erityissäännöksiä raaka-aseiden, raaka-aineiden osalta ja tavarakaupan osalta, vientihintojen ja vientirajoitusten osalta – Näissä meillä on jotakin erimielisyyksiä. Yhdysvaltalaiset ovat sitä mieltä, että ei tarvita mitään erityistä energialukua, koska amerikkalaiset ovat sitä mieltä, että tässä se, mitä pyritään, niin se on jo katettu horisontaalisissa säännöksissä. Meidän mielestämme näin ei ole, vaan että olisi lisäarvoa, jos meillä olisi erillinen luku energiakysymyksistä. Tällä hetkellä olemme hiomassa tekstiehdotusta, jonka pian jätämme käsiteltäväksi. Voi olla, että se ei ehdi niin, että meillä olisi energiasta ja raaka-aineesta tekstipohjainen keskustelu ensikierroksella huhtikuussa. Tämä johtuu eri konsultaatiosta, mutta viimeistäänkin heinäkuussa teksti on jo valmis. Ja teemme pian ehdot, ehdotuksia e, ja jaamme ne jäsenvaltioille parlamentille. Kiitoksia. Kiitos. Nyt aloitamme keskustelun asiasta. Rova Kyrton Darling ensimmäisenä, jos sopii. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos e, siitä, että saimme päivitystä tilanteesta. Olen varajäsen täällä ja täysjäsen kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Sen kuulin aiemmin tällä viikolla jo täyden raportin varapääneuvottelijalta. Ja tuossa kokouksessa hän antoi yleiskatsauksen kaikesta edistyksestä. Minulla olisi kolme kysymystä teille, jotka liittyvät energiaraaka-aineisiin ja energiaraaka-aineiden teollisuuden sektoreihin. Tällä viikon kokouksessa hän kertoi meille, että me olemme nyt puolivälin puolivälissä, mikä on neuvottelijoiden taktiikka sanoa jotakin, mutta oikeastaan jättää kertomatta, missä ollaan enemmistön kannalta. Tavoitteena on varmistaa vakautettu teksti kesään mennessä ja sitten viettää vuoden 2016 jälkipuoli tämän loppuvaiheen kanssa, joka liittyy ttip Ajatellen tätä aikataulua, mis, mitkä luvut, jotka liittyvät energiaan, telekommunikaatioon, digitaalisiin markkinoihin ja autoihin, ovatko ne osa tätä puolivälin peliä vai menetkö tuo, onko se, joka nousee vielä loppupeleissä? voisiko kertoa meille, mikä on tilanne? Sitten mainitsitte, että me kuulimme enemmän tällaisesta kevytversiosta TTIPtä ja sitä, että olisi mahdollista, että olisi tämmöinen varhaisemmin sopimus, jossa Yhdysvallat ja EU sopisivat vähemmän kattavasta ja vähemmän kiistanlaisesta sopimuksesta. Ja on jopa ehdotus siitä, että kenties huhtikuussa jo voitaisiin tehdä tällainen sopimus, joten komission kannalta, jos tällainen sopimus saataisiin aikaan, mitä se merkitsisi energialle, televiestinnälle ja autosektoreille? Sisältyisivätkö ne tähän tällaiseen varhaiseen sopimukseen ja mitä vaikutusta sillä olisi? Ja sitten kolmas kysymys on sellainen, mitä olen pyrkinyt esittämään voimakkaasti täällä parlamentissa, on se, että me tiedämme, että on valtaisia monen miljardin dollarin tutkimusohjelmia. Ja tämä ajatellen energiatehokkuutta, uusiutuvien energia- ja uusien energiateknologioiden ja vihreän teknologian kehittämistä. Ja kun puhutaan energiasta ja raaka-aineista, onko silloin käyty keskustelua siitä, miten voisimme liittää, vois, miten voisimme yhdistää yhteisponnistelut ajatellen myöskin viime vuoden ilmastohuippukokousta Pariisissa, jolla voisi olla siis huomattavaa yhteistä ponnittelua, joka koskisi nimenomaan energiatekniikkaa, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, mikä voisi olla myöskin vaikutukselta maailmanlaajuista. Thank you very much. Um... Kiitos. Herra Raimon seuraavana vihreiltä. Ja, okay. Kurze Frage. Wie hat der, äh, der Gipfelbeschluss von Paris? Meillä on Pari- Pariisista päätös. Toivon, että tästä tulisi tästä hydraulisen murtamisen öljyn tuonnista joku toinen päätös, vai mikä siinä tilanne on? Voitteko toistaa? How did uh, the, the result of... Miten Pariisin tulos muutti Euroopan kantaa energialuvussa? Miten me olemme muuttaneet omaa kantaamme neuvotteluissa? Thank you. Uh, Madame Paloma. Kiitos. Sitten Rova Paloma Lopes. Good. Huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset tästä keskustelusta pelkäänpä, että se vähän mitä avoimuudessa voitetaan, niin se hävitään todenmukaisuudessa, kun sisältöjä ajatellaan. Esimerkiksi näistä uusista ISDS-järjestelmistä komissio pyrkii nyt esittelemään ja julkaisemaan ehdotuksensa ennen neuvotteluja ilman kuin nyt olisi kyse, ikään kuin olisi kyseessä suuri parannus, mutta komissio ei edelleenkään Myönnän toisin kuin kunnianarvoiset juristit Euroopassa, että tämä eh, päätös eh, heikentää kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin lainsäädäntömalta. Olen närkästynyt siitä, että vältetään, ettei eh, eurooppalainen sääntely ole vaarassa, mutta näin kuitenkin on. Mainitsen Volkswagenin esimerkkinä. Toistuvasti rikottiin standardien sääntelyä ja tämän jälkeen komission neuvosto kokoontuivat ja antoivat uuden mm, ehdotuksen, jolla jälkikäteen siunattiin tämä petos, tämä tekninen toimi, jolla saadaan aikaan haittaa Näin instituutioon saadaan tällaiset käytännöt, kun otetaan tämä uusi ISDS järjestelmä käyttöön. Eikö ole niin, että kun tekniikkojen ja monikansallisten yhtiöiden käsiin jätetään mahdollisuus arvioida laatia ja täytäntöönpanna lainsäädäntöä, eikä siinä ole demokratiaa vaarassa. Espanjassa on nyt ilmoitettu, että väli, väliaikaisesti suljetaan kaksi eh, teräs-tehdasta. Britit ja ranskalaiset kollegaani voivat antaa muita esimerkkejä siitä, kuinka kauheita seurauksia näillä sopimuksilla on terästeollisuuteen. Tämä komissio viime vuonna tilasi tutkimuksen, jossa vahvistettiin, että TTIP-sopimus aiheuttaisi metallituotannon romahtamisen. Oletteko yhtä mieltä tästä tutkimuksesta? Minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopan unioni kuvittelee, että että talous- ja jäsenvaltioiden infrastruktuuri eh, julkisille markkinoilla pääseminen kannattaa, vaikka menetämme teollisuuteen. Tämä tuomitsee meidät vain epävarmuuteen. Ei mitään sosiaalista edistystä ei ole ilman teollisuutta ja, ja TTIP ei voi myöskään olla ilmasta. Mr. Schaffhauser, do you want to say? Herra Schaffhauser, haluaisitteko te sanoa jotain? Oui, uh, président, je m'excuse. C'est des embouteillages. Niin, anteeksi vain. Täällä on taas ruuhkaa. Olin hieman myöhässä niiden takia nyt TTIPstä. Ensinnäkin vähän näistä perustoista. Mitä tarkoittaa suvereenisuus? Tämän ehkä johtuu filosofiin ja teologin menneisyydestä, joka pakottaa nyt esittämään tällaisen kysymyksen. Suvereenisuus on kysymys kansasta. Nekin, jotka uskoivat jumalaiseen oikeuteen, kuten, kuten Pyhä Tuomas, kuitenkin tarvitaan kansaa. Nyt halutaan tehdä sopimus, jossa kansoilla, jota kansat eivät halua. Jos nyt järjestätte äänestyksen tästä asiasta, niin huomaisitte sen ja tiedätte tämän oikein hyvin. Voin pohtia, onko niin, että kun, onko nyt Yhdysvaltojen, onko Trumpin ja Sandersin ja Yhdysvallat sellainen, joka haluaa tämän sopimuksen? Mikä on teidän oikeutuksenne? Millä oikeudella te sidotte meidät Euroopan tasolla tähän sopimukseen? Oletteko pohtineet tätä asiaa? Oletteko esittäneet itselleni tämän kysymyksen. Tähän liittyy kansainvälinen oikeus, luonnonoikeus ja, ja, ja maanpetturuus, rikos. Tämähän on todella petturuus rikos, jota olette tekemässä. Olette to, kansan tahdon vastaisesti neuvottelumassa jostakin ja pakotatte meidät toimimaan. Onko tämä teistä aivan luonnollista? Onko teidän mielestä tilanne sellainen, että historia antaa teidän vain toimia? Vaikka tämä sopimus menisikin läpi, niin toimi, näinkö tämä sitten menee? viimeinen tippa saa veden Yhdysvalloilleen. Minä en halua nyt mennä tähän, tämän sopimuksen sisältöön ollenkaan. Euroopalla on vain hävittävää siinä. Te tiedätte sen. Ja te väitätte ja uskottelette meille aivan päinvastaista, koska ette ole todellisia eurooppalaisia, jotka haluavat tehdä työtä Euroopan kansojen puolesta. Kiitoksia. Thank you very much. Um, uh, mm, madame. Kiitos. Herra Benito Silva seuraavaksi. Eh, muchas gracias, señor presidente. Bueno, no sé, yo no sé. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt oikein tiedä, mistä haluatte, että puhuisimme, koska teoriassa se, mistä luemme, sitä emme voi kommentoida. Ja tähän mennessä ainoat tiedot, joita kansalaisilla oli ollut energiakysymyksistä, niin nämä olivat vuotaneita ja asiakirjoja. No, oli miten oli, haluaisin nyt kysyä teille, teiltä tästä tilanteesta. Tulkitsemme tämän sopimuksen niin, että energia kysymyksissä. Sen tarkoituksena on, että Euroopan unioni äh, laajentaa fossiilisen energian käyttöä ja oikeastaan äh, myös lännestä, idästä, lähi-idästä, putkien kanssa ja lännestä sitten TTIPn kautta geostrategian ja geopolitiikan nimissä. Kuten täällä että Yhdysvallat ei kuitenkaan kannattaa aiheesta neuvottelusta ja näyttää siltä, että emme tästä mitään kostu Oletteko pohtineet, minkä osan sopimuksesta uhraatte, jotta, Yhdys, jotta saadaan tämä varaukseton pääsy Yhdysvaltojen kasvu- ja öljyvaroihin? Tässä on maatalous, julkiset palvelut, julkiset hankinnat ja niin edelleen. Edelleen tämä sama siirrotusasetus ja vesisirrotusasetus ja muuten, näillä on merkittäviä vaikutuksia Euroopan energiakartan. Onko komissio ja neuvottelutiimi sitä mieltä, että tämä hyödyntää eh, Euroopan unionin 2020-strategian tavoitteita koskien energiatehokkuutta, ener- uudistavien energialähteiden käytön edistämistä ja niin edelleen? Kiitos. Sitten herra Koffart. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle tästä briefauksesta. Lyhyt kysymys, koska monia kysymyksiä on jo esitetty, jotka ovat hyviä. Mitä tulee lukuun, joka koskee raaka-aineita, uusiutuvaa energiaa, ja, niin mä haluaisin hiukan käsitellä sitä, että mitä komissio oikein haluaisi tehdä tässä asiassa, koska minusta on tärkeää, että meillä on hyvää yhteistyötä uusiutuvan, uusiutuvan energian raaka-aineissa ja myöskin äh, energiatehokkuudessa, myöskin teknologiassa ja tutkimuksessa ja kehityksessä. Tämä on hyvin tärkeää, nämä ovat tärkeitä aiheita. Mutta kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, meillä on tiettyjä rajoituksia Yhdysvalloissa ja lainsäädäntö suojelee äh, yhdysvaltalaisia toimijoita, eli jos ajatellaan miksi tällaisia tulivoimaloita, jotka on edustalla, niin mitä voitaisiin saada Yhdysvaltain puolelta tässä energiaosuudessa kaikkea vihreän energian osalta? Kiitos. Itsekin lisäisin tähän muutaman kysymyksen. Meillä on 10 miljoonia pk-yrityksiä Euroopan unionissa. Minkälaista tiedotuspolitiikkaa ehdotat, että ne voitaisiin vakuuttaa siitä, että että sopimus voisi olla myönteinen kilpailukyvymme kannalta ja talouden tulevaisuuden kannalta. Toiseksi uusi luku. Vai onko niitä ollenkaan energiassa? Mistä se voisi koostua? Ja miten voidaan auttaa siinä, että Yhdysvaltain markkinat avautuisivat nesteytetylle maakaasulle täysin? Kuten tiedätte, 40 kolme vuotta vanhan raakaöljykiellon viennille. He kumosivat. Mutta nesteytetyllä maakaasulla tämä ei ole vielä niin helppoa LNGllä. Miten näette tämän mahdollisuuden ja miten voi auttaa sitten Pariisin sopimuksen toteutumista tällaisella neuvotteluluvulla? Yhtäläiset kilpailuolosuhteethan Yhdysvaltain kanssa täytyisi olla. Ja kun 40 prosenttia pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja mikä on sen suhde sitten siihen, mitä Yhdysvallat lupasi Pariisissa? Uh, Tässä varmaankin olivat kaikki kysymykset. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Joten olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin jäsenille näistä kysymyksistä. Tai tai kommenteista. Voisin tästä viimeisestä aloittaa. PK-yritykset. Kuten tiedätte, PK-asiat otamme hyvin tosissamme, koska sieltä tulee paljon työpaikkoja Euroopassa. Haluamme PK-yrityksiä varten erityisen luvun kauppasopimuksiin nykyään. Yhdysvaltojen kanssa solmittavaa sopimusta varten kehitämme yhteyspistejärjestelmää, verkkosivua, sääntelyn avoimuutta, jotta helpotetaan pikayritysten työtä ja tämä, hoi, tämä maksetaan molempien osapuolten taholta, EU e ja USA. Joten teemme parhaamme, jotta pk-yritysten pääsyä helpotetaan. Sitten tästä Pariisista ja kaiken kaikkiaan vihreästä energiasta. Ja tämäkin on ollut mielessämme. Aiomme ottaa Yhdysvalloille esitettävän lukuun laajan uudistavia energioita koskevan luvun ja energiatehokkuutta ja yhteistyötä koskevan luvun. Haluan myös varmistaa sen, että Täällä kysyttiin vesisirotuksesta. Haluamme varmistaa, että TTIPssä täysin no- no- noudatetaan jäsenvaltioiden suverenisuutta. Jos jäsenvaltiot eivät halua vesisiroitusta, niin ei ole mitenkään mahdollista, että yritykset, jotka näin haluaisivat tehdä, voisivat hyödyntää TTIPn säännöksiä ja, ja, ja ja, men, ja näin ikään kuin ohittaa jäsenvaltioiden omat säännöt. Tämä on aivan selvää. Sitten vihreästä energiasta todella kollegani ehkä vaan voi vielä täydentää sitä puolta. Sitten ne äh, nesteytetty maakaasu, äh, olet oikeassa siitä, että öljykielto poistettiin, mutta meillä on nestekaasua varten vielä näitä lisenssejä. Meitä on aika monimutkaista. On toimijoita, joilla ei ole helppoa pääsyä tai pääsyä ollenkaan kaupankäyntiin. Tähän haluamme purautua ja tähän Tätä haluamme korjata yhdessä luvussamme. Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että todella, tämä on todella tärkeää, että saamme säännöksiä, joilla poistetaan nykyiset esteet tällä alalla. En tarkoita, että ei ole mitään kauppaenergiassa, mutta se on vaikeaa tai hidasta. Minun mielestäni Tämän pitäisi olla myös Yhdysvaltain intressi, koska eh, kauppa on kulkee siihen päin. Haluamme, että Yhdysvaltojen hallitus eh, myös eh, ymmärtää nämä säännöt. And was on, uh, whether would say... Sitten täällä oli kysymys. Sanoiko kollegani Intossa jotain muuta kuin minä? Jos haluaisin sanoa jotakin erilaista, niin varmaankin varmaankin syyttäisi siitä ja, ja meitä syytettäisiin parlamentin sekoittamisesta. No, niin tämä keskipeli ja loppupeli aihe, no tästä on vähän vaikea kommentoida. Sitten kun saamme reaktion tekstipohjaiseen ehdotuksemme energialuvussa, niin sitten tiedämme ja näemme, kuinka tuskallista tämä on USAlla – ja se varmastikin määrittelee sen, missä vaiheessa voimme päästä eteenpäin. Ei tässä mitään ristiriitaista ole yhdysvaltalaisten kanssa, joten en usko, että meidän pitäisi maksaa tästä energiatehokkuus- ja yhteistyöpuolesta tai muustakaan. Ja, ja todellakin kyllähän sääntöjä tulee yhteistyöohjelmista. En usko, että meidän pitäisi maksaa tästä myönnytyksillä – Täällä tehtiin myös kysymys näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Kun, kun näitä esteitä poistetaan, niin molempien osapuolten pitäisi voittaa, koska ennenhän voi pakota kauppaa. Näistä menettelystä, joista Lopeksen puhuin, en tiedä mitään. Mä olisin oikein kiinnostunut kuulemaan ja saamaan tämän asiakirjan. Eiköhän tässä ollut suurin osa kysymyksistä nyt tullut katettua. Jos teille sopii kollega, niin voi vielä vihreästä energiasta täydentää. Okay, good morning, thank you. Um, as, as regards... Niin, hyvää huomenta. Mitä tulee tähän lukuun, jonka haluamme esitellä? Emme ole Yhdysvaltojen kanssa vielä yhtä mieltä siitä, tuleeko tällaista lukua vai tämä, ei tämä on auki vielä, mutta jos on sopimus se merkitsee sitä, että se pitää käsitellä sitten koko asiaa. Ei pitäisi keskittyä pelkästään kaasuun ja öljyyn, vaan myös uusiutuvan energiaan ja energiatehokkuuteen. Ja tältä osin tämä tulema meidän ehdotuksemme siis. Tässä ehdotuksessa siihen on nämä sääntöjä, jotka liittyvät kaupan ja investoinnin edistämiseen uusiutuvien, uusiutuvan energia ja energiatehokkuuden alueella. Voimme katsoa, voimmeko saada parempaa yhteistyötä standardissa ja teknisissä suhteissa – tulemme ehdottamaan sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miten uusiutuva energia pääsee verkkoihin. Tämä on kysymys, joka on noussut myös esille. Tulemme katsomaan, voimmeko rajoittaa tätä sisältökysymystä, joka liittyy uusiutuvan energiaan, eli, eli katsoen tuotteita, jotka on valmistettu kotimaassa, ja katsoin niihin liittyviä tukia ja Nämä säännöt uusivat energiasta energiatehokkuudestaan, niillä on voimakas vaikutus myöskin tutkimuksen ja kehityksen ja innovaatioon, siis tähän liittyvään yhteistyöhön. Tämä tulisi myös katettua, ei pelkästään tällä alueella, vaan myös tällä alueella. Uh, uh, the next round of negotiations will be... Seuraava neuvottelukierros on huhtikuun lopussa. Todennäköisesti kutsumme komission edustajan sitten toukokuussa tai kesäkuussa keskustelemaan jälleen niihin liittyvistä asioista. Voitteko sanoa jotain, että milloin tämä yleisesti ottaen saadaan loppuun saatetuksi? teidän näkökulmastanne, komission näkökulmasta, suunnilleen. Yleisen aikataulun haluaisimme tietää, ehkä ei viikon tai kuukauden tarkkuudella, mutta edes vuoden. Onko mahdollista sanoa tästä jotain? Well, I don't have a crystal ball. Kristallipalloa minulla tietenkään ei ole, mutta kaikki varmaan tunnustavat, että jos ei tänä vuonna, niin kuten tiedätte, niin Yhdysvalloissa kestää hallinnon vaihtuminen pitkään, niin kuin se toimii täysin. Eli jos ei tämän vuoden loppuun mennessä, niin epäilen, että voisi olla ensi vuoden alussa. Mutta tämä nyt on vain arvailua. Sitä en haluaisi harrastaa. Jos olisin hyvä arvailussa, niin olisin eri jobissakin. Kuten tiedämme oikein hyvin, sanoo puheenjohtaja, niin Yhdysvallat sitten sai vapakauppasopimuksen aikaan joidenkin Itä-Aasian maiden kanssa. Emme ole niin tehokkaita tästä näkökulmasta kuin muut. Avoimessa kaupassa Yhdysvaltain kanssa, mutta odotetaan, odotetaan. Me neuvottelemme paremmin, sanoo vieras. Erittäin hyvä vastaus, sanoo puheenjohtaja. Kiitos näistä kaikista tiedoista, hyvät kollegat, kuten tiedätte, 20 minuutin päästä aloitamme äänestyksen. Haluaisin pyytää teitä jäämään 80 minuutiksi joko tänne tai käytte jossain kävelyllä 20 minuutin ajan. Tavataan kymmeneltä äänestykset. Uh, good morning, good morning ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Olemme yhtä täsmällisiä kuin Midin rautatieasemalla. Aloitamme täsmälleen kello 10. Ensimmäinen äänestyskohta on kolmannen varapuheenjohtajan valinta Itre-valiokunnalle. päätösvaltaisuus on, koska tarvitaan 17 jäsentä. Ja myöskin ryhmille on ilmoitettu, tai ryhmät ovat ilmoittaneet varajäsenet, jotka korvaavat täysjäseniä. Haluaisin antaa puheenvuoron ensiksi GUE-ryhmän koordinaattorille, kollega Sili Kiottikselle joka esittelee ehdokkaan herra Jaromir Kohlitschekin tähän kolmannen varapuheenjohtajan virkaan. Kollega, olkaa hyvä. Well, moment, moment. Ja hetki vielä, hetki vielä, kaikki selviää. Herra Silikiotis, olkaa hyvä. Eh, eh, Mr. Kolicek. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kolitsek Jarmin on edustaja, joka on ollut Jaroslav kollegamme sijaan. Hän tulee Tsekin tasavallasta ja tästä syystä ehdotamme häntä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Edustaja Kolitsek ei voi tänään olla täällä kanssamme. Tämä sijaisuus on tehty hyvin nopeasti. Olemme lähettäneet kaikki viralliset paperit ja puheenjohtajalle ehdotamme nyt edustaja Kolitsek ja siinä kaikki. Thank you very much. I received the... Kiitos. Kaksi kirjettä olen saanut. Toinen Guen pääsihteeriltä. Siinä sanotaan, että herra Kohlichek on ehdokas GUE-ryhmältä. se on myös vahvistus siitä, että, tai tässä on vahvistus, että herra Kolecek antaa suostumuksensa nimittämiseen. Tämä on tärkeää. Ja sitten aika pitkä kirje herra Jaromir Kolecekilta itseltään, joka on osoitettu minulle Itrevaliokunnan puheenjohtajana. Hän ei päässyt Itrevaliokunnan kokoukseen Se ei johdu siitä, että olisin aliarvioinut kokouksen merkitystä, vaan ihan vuoden alussa hän ei ottanut ma- mahdollisuutta huomioon, josta tuli todellisuutta helmikuussa, että hän olisi Euroopan parlamentin jäsen. Eli hänellä oli sitten jo täysi ohjelma joissakin toimissa. Ja hän oli tehnyt lupauksia ennen kuin eilen saapui tänne. Ja hän lisää. Olen aika vanhan ennen ja haluaisin täyttää sen tehtävän, jonka lupasin täyttää aiemmin. Sen vuoksi en pääsi huomisen Itreen valiokunnan kokoukseen. Hän kirjoittaa myös muutaman sanan toiminnastaan. Hän on ollut lasiteräs ja posliiniteollisuudessa mukana yli 23 vuotta. Sen vuoksi Itrivaliokunta on kovin logistinen valinta hänelle ja hänelle etusijalla. Tässä hänen selityksensä herra Jaromir Kolitsikilta. Kysymykseni, hyvin tärkeä, on se, että onko muita ehdokkaita? En näe muita ehdokkaita. Eli kun muita ehdokkaita ei ole, valiokunta voi valita suosionosoituksen. Thank you very much, colleague. Let us go. Congratulations to Mr. Kohli. Onnittelut herra Kohlitsekille. Hän oli paikalla koko päivän eilen. Jotkut teistä olitte myös paikalla ja hän oli kovin aktiivinen siellä myös. Neljän viiden kohdan käsittelyn aikana, koko päivän aikana varhaisesta aamusta kello 18.30 illalla. Hän oli koko ajan mukana. Haluaisin sanoa, että toinen äänestyksemme Euroopan ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen. Ensin tulee koeäänestys, lyhyt, ja sitten yksi äänestys. Koska kyseessä on yksinkertaistettu menettely, artikla 50.1, eli ilman tarkistuksia. Sähköinen ja mehutoäänestys. Mutta ensin meidän pitäisi tarkistaa järjestelmämme. Kysymykseni, oletteko valmiita pääsiäisen viettoon? Äänestys alkaa. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Katsotaanpa tulos. En näe tulosta. Useimmat ovat valmiit ja muut jäävät pääsiäiseksi Euroopan parlamenttiin. Sitten koneäänestys. Päätösasema esitys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Kiitos. Tämä päättyy koneäänestys. Lyhyin äänestys historiassamme. Näen, että olette pettyneitä. Täysin pettyneitä. No mitäs minä sille mahdan? Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit. ETS-hän se tarkoittaa. Päästökauppajärjestelmä käsittelyssä. Kuten hyvin tiedätte, niin ETS on tärkeä aihe itre valikunnalle Hyvät kollegat, jos haluatte lähteä kokoussalista, niin tehkää se niin nopeasti kuin mahdollista. Haluaisimme tietysti pitää teidät kokoussalissa, mutta jos se ei sovi, niin lähtekää sitten melutta. Kaksi ystäväämme siellä oikealla puolella. Hyvät kollegat siellä. Herran jestas, lopettakaa nyt se keskustelu. Okei, okay. thank you. Thank you. So, ETS eh, e is an important ETS on tärkeä aihe Itrivaliokunnalle, sen hyvin tiedätte. Meillä on nyt mahdollisuus käydä keskustelua komission kanssa. Pääjohtaja Jostal Becker pitää alustuksen. Hän on hyvin kokenut henkilö, henkilö jos ajatellaan näitä neuvotteluita ja ilmastopolitiikkaa EU:ssa. Tiedämme oikein hyvin, että asiasta vastaa Envi valiokunta ja 54 artiklan mukaisesti meidän valiokunnan on myös mukana. Meillä on toimivaltaa erityisesti hiilivuodossa kaikissa teollisuuden aloissa, miten teollisuuden alat selviävät, rahoitus, kuten energia-alan rahoitustuki, tehokkuus, modernisointi, innovaatiorahasto, modernisaatio on kovin tärkeää meidän näkökulmastamme, ITREn näkökulmasta. Eli paljon vastuuta on meilläkin tässä asiakokonaisuudessa, joten mielestäni keskustelu tulee olemaan hyvin tärkeää meille. Hyvä pääjohtaja, jos sopii, voisitteko pitää alustuksenne? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and good morning to all of you. Kiitos ja huomenta kaikille. Erittäin mielelläni avaan keskustelun ja odotan kyllä teidän panostanne. Missä ollaan ilmastonmuutoksessa? Pariisissa sovittiin historiallisesta sopimuksesta. Mitä sopimuksessa on historiallista? Se, että koko maailma tuli mukaan ponnistuksiin. Tätä ei voida riittävästi painottaa, ei pelkästään meidän kannaltamme myöskin ja taloudet Yhdysvallat tulevat ponnistuksiin mukaan, jotta ilmastonmuutosta voidaan hallita. Meillä oli kunnianhimoinen tavoite selvästi alle kaksi astetta. Tämän päivän keskusteluun haluaisin tuoda sen asian, kun puhumme ETSstä, että tärkein uutuus Pariisin sopimuksessa on se, että kaikkien maiden täytyy antaa toimintapoliittiset suunnitelmansa ja niissä, ja tämä on uutta, meillä on paljon tietoja siitä, mitä he aikovat tehdä energia-alalla investoinneissa, liikenteessä hiilen vähentämisessä, mutta myöskin ETS hiilen hinnoittelussa. Yli puolet maista maailmassa suunnittelevat tällaisia hyvitysjärjestelmiä tai sitten päästökauppajärjestelmiä. Kartassa, jossa näette, niin tämä cap and trade-järjestelmä, kuten meillä on, sitä ollaan suunnittelemassa nyt Kiinassa. Ja Xi Jinping, Kiinan presidentti, ilmoitti, syyskuun yleiskokouksessa viime vuonna, että vuoteen 2017 mennessä he aikovat äänestää lainsäädännöstä, niin 2020 mennessä hiilimarkkinat ovat kaksinkertaiset eurooppalaisiin verrattuina. Eli hyvin tärkeä muutos. Ja käymämme keskustelun kannalta hiilivuotoja, miten sitä hoidetaan, hyvin tärkeää. Mikä on nyt vähän tilannekatsausta? Euroopan johtajat ovat tehneet hyvin tärkeät päätelmät 2014, kun tavoitetta sopeutettiin ainakin 40 prosenttia 2030 perustuen 99 vuoden lukuihin ja sopeutettiin sitä ets siis suurimmat päästöjen aiheuttajat ja sitten taakan pienille päästäjille – ne ovat sitten tavoitteet jäsenvaltioilla. Taakanjakamisessa jakamisessa komissio äh, valmistelee ehdotustaan ja se tulee ennen tämän vuoden kesää. Mutta nämä kaksi täytyy nähdä pakettina, koska näin valtioiden johtajat lokakuussa 2014 asian näkivät. Tiedätte, ETSn tavoitteiden osalta tavoite on 43 prosenttia 2005 vuoteen perustuen siitä tulee vuosittainen 2,2 prosentin vähennys. Sitten huutokauppaosuuden pitäisi olla sama, siis 57 prosenttia. Se on hyvin tärkeä poliittinen osatekijä valtiojohtajien päätöksen ytimessä. Toinen hyvin tärkeä poliittinen päätös on se, että valtiojohtajat ovat sanoneet, että ilmaisia on järjestelmä, että voidaan ottaa hiilivuoto huomioon, niin sen järjestelmän pitäisi jatkua. Ja jos tai ilman muutosta lainsäädännössä järjestelmä, nykyinen järjestelmä hiilivuodon osalta loppuisi 2025, eli se mistä keskustelemme tänään on kovin tärkeä asia, koska miten järjestelmä jatkuu asetettujen rajoitusten puitteissa, eli huutokaupattuosuus 57 prosenttia, eli 43 prosenttia on sitten ilmaisjakoon käytössä. Vertailuluvuja täytyy päivittää. Hiilivuotoryhmä sitä tekee, siihen palaan pian. Myöskin rahastoja on perustettu innovaatioiden rohkaisemiseen, modernisaation rohkaisemiseen energia-alalla ja erityisesti, jotta voidaan nopeuttaa modernisaatiota jäsenvaltioissa, joissa vähätuloisemmissa jäsenvaltioissa 10 artiklahan siitä puhuu. Sitten hiilivuoto itse asiassa oikeuksien määrä, jota voidaan antaa yrityksille, ovat mukana tässä kaavassa. Itse asiassa se on vertailuluku per tuote, tuotanto, tuotannon määrä, sitten hiilivuototekijä tai kerroin. Komission ehdotuksessa käsitellään näitä kolmea. Mahdollinen korjaus tulee niin kutsutulla monialaisella korjauskertoimella. Komission tarkoituksena se siis on, ja se on otettu mukaan ehdotukseen, että tämä monialainen korjauskerroin ei tulisi toimintaan. Ja komission ehdotuksessa on sisällä, että jos niin ei käy, niin ainakin minimoidaan monialaisen korjauskertomuksen va- ker- kertoimen vaikutus aiemmin järjestää konferenssi, joka myös suoratoistetaan. Kysymme markkinoille osallistujilta, että mitä he ovat mieltä monialaisen korjauskertoimen koosta. Mutta me toivomme, että kertoimen rooli on rajoittunut. Mutta asian ydin on se, että teemme hyviä päätöksiä vertailuluvuista, tuotannosta ja hiilivuodosta, hiilivuotokertoimista tai tekijästä. Vertailuluvuista hiilidioksidin määrä, jota voi päästä per tuote ne on asetettu 2008. Olemme säätäneet lakeja 2030 vuodelle ja siihen asti. Tiedämme, että tulee olemaan merkittävää tekniikan kehitystä. Miten se otetaan huomioon? Komission ehdotti, että me, meillä olisi keskimäärin prosentin osuus vertailulukien tiukentamisessa prosentti, mutta kaikki sektorit eivät pärjää yhtä hyvin, ne jotka pärjäävät vähemmän hyvin, niin niillä salittaisiin puoli prosenttia, ja ne, jotka pärjäävät paremmin, siellä olisi puolitoista prosenttia. Ja sitten myöskin kuvataan prosessi, miten nämä tiedot varmennetaan. Mikä etu tässä on? Siis kun te hyväksytte lakeja, niin kaikki teollisuuden toimijat tietäisivät, missä kategoriassa he toimivat ja tietävät, mihin ilmaisjako he voivat luottaa. Tämä on siis tuo varmuutta yrityksille. Se myös palkitsee innovoinnista, koska jotkut sanovat, että uudistetaan koko vertailulukujärjestelmä, mutta ne, jotka, jotka ovat pärjänneet hyvin, he menettävät etunsa siitä, että ovat pärjänneet hyvin aiemmin. Eli pitäisi olla hyvin tietoisia siitä, että täytyy innovoinnista palkita vertailuluvuilla ja Tätä komission ehdotus tekee. Se on yksinkertainen, ennustettava ja se tulee esille myös direktiivissä. Usein näistä asioista päätettiin komitologiassa, mutta nyt kun on parempi lainsäädäntökäytäntö, niin haluamme ottaa enemmän osatekijöitä direktiiviin. Vertailuluvuista päivitysjärjestelmä on vuosittain prosentti keskimäärin. Päivitetään vertailulukuja koska 2008 ja 2020 vuosien välillä nähdään aika paljon tekniikan edistystä. Toinen tekijä konseptissamme on se, että otetaan paremmin tuotannon muutos huomioon. Monet äh, teollisuuden toimijat, äh, niillä on pienemmät jakosyklit, vähennetty aikaviive, ei-symmetrinen lähestymistapa voi olla vähemmän ilmaisjakoa, enemmän ilmaisjakoa, vähemmän tuotantoa, enemmän tuotantoa eh, talouden syklin mukaisesti. Hyvin tärkeää tässä komissiolle on se, että vältetään tarpeetonta byrokratiaa, koska on olemassa ehdotuksia, joista voi tulla valtava määrä tarpeetonta byrokratiaa jäsenvaltiotasolla, komission tasolla, mutta ennen kaikkea yrityksille – Eli kun yritetään vähentää byrokratiaa, niin Junckerin komissio on asettanut sen etusijalle ja sen vuoksi olemme ehdottaneet mahdollisimman yksityis- yksinkertaista järjestelmää. Sitten viimeisenä osatekijä on tämä uusien olastujen varaus, koska jos yritys tekee uusia suuria investointeja, sitten he voivat saada eri määrän oikeuksia liittyen uusiin investointeihin. Sitten nämä hiilivuotoryhmät kolmanneksi. Nykyään meillä on luettelo, se on aika pitkä, yli 150 sektoria. Itse asiassa luettelossa on otettu huomioon, että jos on kovin haavoittuvassa asemassa hiilivuodolle, että onko silloin haavoittuvassa asemassa kilpailussa niiden maailmanosien kanssa, jossa ei ole tätä il- päästökauppapolitiikkaa. Nyt sektorien määrää on rajoitettu noin 50. Suurimmat energiaintensiiviset alat, 75 prosenttia oikeuksista tulee teräksestä, sementistä ja kemian teollisuudesta. 75 prosenttia siitä, mitä nyt tehdään. Eli 50 alaa, jotka ovat energiaintensiivisiä. Se on suuri yksinkertaistus, on tärkeää, että yksinkertaistusta on, ja on tärkeää, että ei jaeta liikaa oikeuksia. Hiilivuotoryhmissä on kaksi kategoriaa. Laitokset, joissa on suuri riski, ne saisivat 100 prosenttia vertailuluvusta. Sitten laitokset, joissa, joilla on pieni riski, ne saisivat 30 prosenttia määritellystä viitelopusta. Mikä on pieni riski? Pieni riski tarkoittaa, että jotkut yritykset voivat ottaa tuotteiden hintaan mukaan osan kustannuksista, joka tulee ETSn hiilikustannuksista ja tiedämme, ja tässä on laajalti kirjallisuutta olemassa, että monet yritykset voivat välittää eteenpäin osan kustannuksista. Kysymys on, että mikä on sitten kustannusten määrä, jonka he voivat äh, päästää sieltä eteenpäin. Mm. Tämän korkean suuren riskin laitoksia kohdellaan hyvin, koska emme halua, että teollisuus lähtee Euroopasta. Ei mistään, hyvästä, mistään syystä, mutta ei, en, ennen kaikkea ilmastopolitiikan vuoksi haluamme pitää ne täällä ja haluamme, että ne tekevät innovaatioita, niin et, eli että per tuotantoyksikkö päästöt vähenevät. Korjauskerroin. Jos luettelon kanssa toimitaan hyvin, jos tuotannossa pärjätään hyvin ja viiteluvut ovat hyvät, niin ei ole tarvetta korjauskertoimelle. Ja siis suuri tekijä tuli keskusteluissa esiin myöskin tämä toimialan kanssa. Eli hiilivuoto on osa tätä tarinaa. Parempi suojelu kilpailulta, suojelu kilpailulta sellaisten yritysten kanssa, joilla ei ole samaa hiilirajoitusta kuin Euroopassa, mutta on myös toinen puoli. Sillä halutaan rohkaista modernisointia ja innovointia ja rohkaista innovaatioihin, parempaan ja uudempaan teknologiaan. Kolme keinoa tähän on komissio ehdottanut. Itse asiassa komissio ehdotti tätä, koska valtiojohtajat ottivat esille, että se on tärkeää. Ensimmäinen on se, että alhaisen tulon jäsenvaltioille on vaihtoehto, että sähkön tuotantoalalla merkittävä määrä oikeuksista voitaisiin antaa ilmaiseksi, niin kutsuttu artikla 10c, niille, jotka tuntevat yksityiskohdat. Toinen rahasto on innovointirahasto. Innovointirahasto oli tärkeä muuttuja Euroopan parlamentille, kun tästä markkinavakausvarannosta keskusteltiin. Innovointirahaston koko on 450 miljoonaa oikeutta. Jos, otetaan, jos hiilin hinta ei ole liian suuri 5 ja 10 välillä, niin voi hyvin nähdä, että tässä on monen miljardin rahasta kyseessä yksityiselle teollisuudelle. Teollisuudelle, joka investoi vähän hiilisiin innovaatioihin. Innovaatiorahasto siis on hyvin tärkeä osatekijä. Se oli tärkeää teidän keskusteluissanne, kun muistan markkinavakausvarantokeskusteluista erityisesti tässä valiokunnassa, olen ylpeä siitä, että tämä rahaston koko on jopa 450 miljardia euroa. Sitten on modernisointirahasto alhaisen tulotason maille, jossa tarvitaan, voidaan rohkaista modernisointia pk-yrityksille – ja tämä on tärkeä keino siihen. 310 miljoonaa päästöoikeutta ja siinäkin merkittävä summa rahaa. Mistä keskustellaan tässä yhteydessä? Innovointirahasto, ei pelkästään koko. Siinä on tärkeää myös se tapa, jolla aiomme jatkaa innovointien rohkaisemista vähähiiliseen teknologiaan Euroopassa. Painotammeko läpimurtotekniikoita, vai painotammeko sitä, että mahdollistamme investoinnit? Voisi kuvitella, että teollisuuden alalla on läpimurtoteknologia, jolla voidaan tuottaa tuotetta, että tuotetaan terästä paljon vähemmillä päästöillä. Tai investoimmeko esimerkiksi verkkoon, sähköverkkoon, että voidaan nopeasti ladata sähköautot kautta Euroopan. Siinä on enemmän rohkaisua innovointiin ja investointeihin verrattuna siihen, että rahastosta ja tukea suoraan investoijille. Modernisointirahasto. Innovointirahasto on siis kaikille jäsenvaltioille, modernisointirahasto on alhaisen tulotason jäsenmaille. Kymmenen niitä on olemassa eniten pyyntöjä tulee niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät sitä hyödy ja jotka haluavat nähdä läpinäkyvän menettelyn siitä, miten rahasto toimii. Eli se, mitä komissio ehdottaa, on se, että ei anneta veto-oikeutta kenellekään, ei komissiolle, ei muillekaan, ei jäsenvaltioille, vaan on, että on enemmistömenettely ja että Euroopan investointipankki on mukana modernisointirahastossa. Kolmas osatekijä on artikla 10c. Tärkein rohkaisujärjestelmä, kannustajärjestelmä, joka siellä on. Ilmaisjako alhaisen tulotason jäsenmaille ja se on siis sähkön tuotantoalalla, jotta voidaan helpottaa investointia. Puhutaan suurista rahasummista, puhutaan miljardeista euroista. Eli on kovin tärkeä komission mukaan, että meillä on kilpailukykyinen tarjouskilpailumenettely, joka täysin noudattaa valtiontukisääntöjä, ja sen vuoksi komissio ehdottaa tarjouskilpailumenettelyä. Se on siis markkinaehdot huomioon ottava läpinäkyvä menettely. Erityisesti energiaunionin yhteydessä tämä on kovin tärkeää. Ja jos ajatellaan että sähkön sisämarkkinoiden täytyy toimia hyvin. Tässä ne osatekijät, vähän teknistä oli, mutta en halunnut käsitellä liikaa yksityiskohtia, mutta että samaan aikaan olisi tarpeeksi yksityiskohtia, jotta keskustelu helpottuu. Kaksi pilaria, hiilivuoto, miten otetaan huomioon yritysten vaikea tilanne, joka saattaa tulla esiin maailmanmarkkinoilla, mutta mahdollisesti, että myös rohkaistaan investointeja innovointiin josta sitten päästään tähän vähähiiliseen tulevaisuuteen, jota kaikki tarvitsemme. Kiitoksia. No. Kiitoksia teille pääjohtaja alustuksestanne. Pystyitte selittämään monia tärkeitä asioita. päästökauppa-asiakokonaisuudesta. Haluaisin pyytää nyt esittelijämme herra Federleitä, että hän lausuu asiasta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että herra TVK on jälleen kerran täällä käsittelemässä päästökauppakysymyksiä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä. Kuten yleensäkin sanon, tapaan teitä useammin kuin perhettäni näinä aikoina, ja tämä tulee varmaan jatkumaan vielä jonkin aikaa. Me olemme tavanneet kahdeksan jäsenvaltion edustajien kanssa. Olemme tavanneet edustajia 20, 20 teollisuuden sektorilta, erilaisista aivorihistä, analyytikkoja ja energiasektorin edustajia. Ja tänään iltapäivällä jatkamme syvempää asian tarkastelua nimenomaan hiilivuodon osalta. Olemme tavanneet myöskin Puolan energiaministerin ja olemme käyneet vierailemassa Iso-Britanniassa energia- ja ilmastonmuutosministeriössä. Aloitan nyt työskentelyn tämän mietinnön osalta on katsomaan kaikkea materiaalia, jota olen saanut kokouksissa ja sähköpostitse eri sidosryhmien taholta, joita en vielä ole tavannut. Tästä lausunnosta tullaan keskustelemaan täällä valiokunnassa toukokuussa ja määräaikamuutokselle on 31. toukokuuta. Tätä tullaan käsittelemään 12. heinäkuuta sitten valiokunnassa. Nyt käytän kompromisseja ja äänestys toivottavasti on 13. lokakuuta teollisuusvaliokunnassa, mikä merkitsee sitä, että se on kaksi kuukautta ennen ympäristövaliokunnan äänestystä. Me tiedämme kaikki, että teollisuusvaliokunnalla ei ollut paras ää, ää, menestys, ajatellen sitä, että energiavarmuus mietintö kaatui esimerkiksi täysistunnossa. Nyt täytyy saada aikaan tulosta. Teen parhaani, jotta saamme aikaan laajan kattavan vakaan kompromissin, jotta se olisi mahdollista, haluaisin nyt jo kehottaa kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita asiasta olemaan aktiivisia varhaisessa vaiheessa. Ja pyydän muistamaan, että oveni on aina auki teille kaikille kollegoille, ketä te sitten edustattekin. ITRE-valiokunta on hyvin tärkeä valiokunta, ajattelen ennen kaikkea sitä, että se ottaa huomioon teollisuuden näkökannat, mutta viime kädessä kysymys on siitä, että pitää saada koko talossa enemmistö asian taakse ja meillä on hyvää yhteistyötä äh, Ian Duncanin kanssa, joka on ympäristövaliokunnan esittelijä. Olemme olleet yhteydessä myöskin ympäristövaliokunnan varjoesittelijin, joihin olemme voineet esittää kysymyksiä heille ja myöskin esittämään kysymyksiä sidosryhmien edustajat, jotka ovat paikalla näissä kokouksissa. Ja kummassakin valiokunnassa pyrimme samaan aikaan järkevän lähestymistavan asiaan, jossa on hyvä tasapaino ympäristö- ja teollisuusintressien välillä lausunnosta. Kiitos varapuheenjohtajamme päättäväisyyden. Meillä on voimakkaampi kanta tässä asiassa kuin koskaan aiemmin, mikä on askel eteenpäin. Meillä on useimmissa kysymyksissä jaettua toimivaltaa ympäristövaliokunnan kanssa, miksi vapaa kiinteilyn ja hiilivuotokysymykset nykyaikaistamisrahasto ja myöskin tämä nyky, nykyaikaistamissektoriin liittyvät vapaat päästöluvat ja eli siis 10 C. Tulen keskittymään näihin elementteihin lyhyessä johdannossani tänään, ja ne tulevat myöskin olemaan painopisteessä lausunnossa, vaikka meidän pitää käsitellä muitakin kysymyksiä. Ensinnäkin tämä näiden hiilivuototoimenpiteet ja vapaat päästöluvat, eli kysymys siitä, saman kustannustehokas päästöjen vähentäminen saman aikaan säilyttäen Euroopan teollisuuden alojen eh, kilpailukyky, jotka voimakkaammin kohtavat kilpailua kansainvälisillä markkinoilla. Huutokauppaamisen täytyy olla tärkein tapa myöntää näitä päästöoikeuksia, mutta se pitää, pitäytyy kuitenkin jatkaa vapaita oikeuksia poikkeuksena tällaisen yleisen sääntön, että voidaan estää hiilivuotoa. Näin tässä vaiheessa asia niin, että meidän on olemassa tietty määrä oikeuksia, jotka liittyvät tähän komission ehdotukseen. Tämä kiinteä määrä ei riitä siihen, että sitä se kaikille teollisuuden sektoreille Euroopassa, joten joudumme tekemään kovin tiukkoja valintoja täällä valiokunnassa. Tärkein elementti, jotka liittyvät tähän vapaisiin oikeuksiin, ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Otan esille ne asiat, joihin, joissa Itrellä on suurta kiinnostusta. Haluan, että parhaat suorittajat eh, ovat niitä, jotka saavat palkintoa. Eh, ja Tarkoitus on pyrkiä välttämään sitä, että sektorikohtaista korjaustekijää sovellettaisiin siis, koska se, jota huomioon sitä, onko eh, huippusuorittaja vai vähiten tehokas samalla sektorilla. Näin vapaat oikeuksien eh, järjestelmä täytyy olla realistinen, sen täytyy antaa täysi tuki niille sektoreille, jotka useimmiten kohtaa hiilivuodon riski. Niin kuin sanottu, me emme voi tehdä tätä järjestelmää myöskään liian mutkikkaaksi. Sitten innovaatiorahasto. ETS tulisi olla tehokas järjestelmä, jolla sanotaan ainakaan innovatiivista toimintaa, joka vähentää päästöjä. E, pidän hyvänä komission esitystä siitä, että tätä laittaisin kattamaan myöskin alhaisen hiilen äh, teollisuussektorit ja on tärkeää, että ne ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa prosessia, että voidaan saada aikaan tärkeitä saavutuksia. Ajatellen innovaatioita, niin läpivientiä ja ajatellen sitä sanakaan enemmän äh, leikkauksia kuin mitkä ovat pitkän tähtäyksen äh, tavoitte 80 90 prosenttia päästöleikkauksia vuoteen 2050 mennessä. Meidän täytyy saada aikaan investointia läpimurto teollisuuden tekniikassa varmistettava myös se, että rahasto oli liian mutkikas ja että teollisuus itse asiassa käyttää rahastoa, jotka asettaa, rahasto, joka asettaa sen käyttöön. Kolmanneksi nykyaistamisrahasto, joka on, tai tämä 10C, nykyaistamisrahasto, ajatellen sitä, että annetaan vapaita oikeuksia teollisuuden sektorien nykyaikaistamisen etäresursseja täytyy käyttää, että voidaan edistää todellisia investointeja teollisuuden sektorien nykyaikaistamiseen kymmenessä alhaisemman tulotason jäsenvaltiossa Tämä liittyy pitkän tähtäyksen ilmastotavoitteen, jota EU-lainsäädännön aikaan kynskin kunnioitetaan kansallisia prioriteetteja. Avoimuus tulee olemaan olennainen kysymys. Aion juuri päästä loppuun. Mitä tulee tähän nykoistumisrahastoon, tarvitaan tasapainoa eri roolien välillä, joita on investointipankilla, komissiolla ja tästä hyötyvistä jäsenvaltioista ja muiden jäsenvaltioiden intressien välillä myös. Pyrin saamaan puheenvuoron päätöksen. On käynnissä keskustelua siitä, miten meidän tulisi käsitellä Pariisin jälkeistä. Tämä on todella tärkeä asia, puheenjohtaja. Teillä on mahdollisuus sanoa muutama sana myös keskustelun lopuksi. Eh, sitten tähän Pariisin eh, ja pidän teitä siinä jännityksessä. Keskustelun jälkeen voitte sanoa myöskin tärkeitä asioita. Itse asiassa odotin, että Envi valiokunnan kollega Ian Duncan olisi täällä paikalla, koska on kovin tärkeää, että meillä on jatkuva yhteys pääesittelijää, mehän ei päässyt paikalle. Ehkäpä kollega ECR-ryhmästä voisi vakuuttaa hänet tästä hyvin tärkeästä asiasta, joka käsittelyssä on. Sitten poliittiset ryhmät, EPP, Rova de Lange. Much, Mr. Chairman, and I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä oikeastaan olisin halunnut kyllä kuulla Frederikiltä tuosta Pariisin tilanteesta nyt jäämme kaikki tänne jännitykseen, koska minä todella odotin, että tässä olisi laaja e- edeltävä keskustelu yleisellä tasolla ennen kuin menemme yksityiskohtien ja teknisiin yksityiskohtiin tässä valiokunnassa ja Envi-valiokunnassa myöskin. Tämä on nyt ensimmäisistä kysymyksistä, e- joka, johon me tarvitsemme vastauksen. Haluaisin kiittää tästä hyvin avoimesta työ, työtä vastaan on ollut paljon varjoesittelyjen kokouksia ja muita kokouksia. Se on ollut hyvä EPP-ryhmänä. ETS on tietenkin tärkeää. Se on tärkeää huolehtia tämän planeetan tulevaisuudesta ja se on myös strategisesti hyvin merkittävä asia, ehkä tämän kauden tärkein asia. Me haluamme myös nähdä, että tämä ETS nähdään globaalissa kontekstissa. Olen tietoinen siitä, että että tietyt sektorit ovat suuria päästäjiä, mutta meillä on vaikeuksia siinä, että saattaa olla, että nämä ovat kaksi-kolme kertaa puhtaampia kuin niiden vastapuolet Kiinassa. Ja, mikä, ja pitää että ei tilo valmistusta siihen siirry muualle. Näin ollen saattaa tulla sitten kielteisiä vaikutuksia, kun katsotaan globaalia tilannetta. Euroopan unionissa meillä on vaarana menettää strategisesti tärkeitä aloja, kuten teräs ja lannoitteet, jotka haluaisin tässä yhteydessä myös mainita. Jos tullaan riippuvaisiksi toisesta maailman alueesta strategisilla aloilla, se olisi virhe. Panen kyllä me, teiltäkin kommentit merkille koskien Kiinan kehitystä, mutta me olemme menettäneet teloittamme, Se ei, ei johdu ainoastaan ets vaan myös kilpailukyvystä, mutta se tulos on sama. Meidän on pidettävä kiinni, että emme äh, menetä näitä teollisuuksia ennen kuin juna nytkähtää liikkeelle muualla maailmassa. Tämän valiokunnan on nyt tehtävä työtä. Me tietenkin odotamme, että, että päästöt laskevat. Meidän on täällä pidettävä Euroopan teollisuuden puolta, jotta näin voidaan tehdä, niin tarvitaan mm, mm, monia muutoksia komission ehdotuksen enemmän. Ilmaisia oikeuksia, olen iloinen siitä, mitä Frederik sanoi, tarvitaan tietyissä tapauksissa lisää ilmaisia oikeuksia ja lisää hienosääntöä niin, että voidaan olla paremmin tilanteen tasolla ja huomioida realistinen tuotantodata. Olemme parhaillaan selvittämässä, millaisia vaihtoehtoja voisi olla mitkä olisivat kaikkein fiksuimpia ja tehokkaimpia vaihtoehtoja. Meidän johtotähtönä ryhmänä tässä suhteessa ovat ensinnäkin, on ensinnäkin se, että haluamme pureutua ilmastonmuutokseen. Samaan aikaan on turvata EUn teollisuuden tilanne maailmassa. Meidän on minimoitava hiilivuoto. Tämä jo on pantava Lisäksi on kannustettava innovointia. Lopuksi vielä innovoinnista niin ne emme ole kiinnittäneet tähän vielä riittävästi huomiota. Erityisesti ottaen huomioon tämän valiokunnan toimivaltuudet, meidän olisi saata, saatava lisää kunnianhimoisuutta. Yksi kysymys komissiolle. Kun tiedämme, että ei ets koska ETS koskevia e-alueita koskeva ehdotus on tulossa. Tästä saattaisi olla meille vähän liikkumavaraa ETS keskustelun. Miten näet tämän keskustelun? Nyt ryhmäpuheenvuorojen pitäjät pyytäisin, ei ylitetä kolmea minuuttia. Herra Maltan, olkaa hyvä. SJD-ryhmästä. Puheenjohtaja, lopulta luulen, että olet vihainen minulle, kun aina kun on minun vuoroni puhua, niin muistutatte puheajoista. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu ja haluaisin kiittää eh, eh, siitä, että komissio puhui täällä 17 minuuttia. No minä en puhu 17 minuuttia, mutta kiitän tästä keskustelusta. Se on äärimmäisen tärkeä. Ja kuuntelin kyllä komission edustajaa. Haluaisin nyt vain ensinnäkin sanoa, että meidän, tällaista meidän järjestelmämme ei monet vielä täällä maailmassa sovella, vaan annetaan vain julistuksia, mutta minä uskon sen, minkä näen ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tällä planeetalla ainoa eikä yksin. Nyt olisi pohdittava, kuinka kaikki teollisuuden toimijat saadaan samalle viivalle ja niitä kohdellaan samanarvoisesti. Näin ei tällä päivänä tapahdu. Muutoksia siis tarvitaan joitakin ehdotuksia ja toteamuksia. ETS on tänä päivänä uskottava väline, väline hiilidioksidipäästöjen vähettämiseksi. se on totta, mutta olisi ehkä katsottava tätä valikoimaa. Tässä on esimerkiksi liikenne, maatalous ja muut ei-teollisuuden alat. Mitä toimia ne aikovat tehdä, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä? Olemme yhtä mieltä siitä, että että hiilistä on päästävä eroon ja on annettava suuntaan investoinnin, mutta on todettava, että juuri umpeutunut aikakausi ei kylläkään toiminut, koska huomasin, että hiili dioksiditonni on aika huolestuttavasti lähellä 5 euroa. Tämä ei ole mitenkään kannustava investointien kannalta, vaikka tämä vakausvaraus vara, vara, vara, tulee voimaan 2019, niin ei ole kuitenkaan mitään riittäviä kannustimia olemassa, jotta voidaan saada energia-alaa vähähiilisemmäksi. Mitä sitten kuuluu tälle hiilidioksidin alhaisimman vähimmäishinnalle tämän varaman lisäksi. Ja sitten täällä on puhuttu hiilikäytävistä. Tämä olisi käytä, kiinnostava vaihtoehto. Sitten kuinka voidaan kannustaa markkinatoimijoita tekemään riittäviä äh, investointeja, jotta toiminta puhdistuisi. No ei tämä ole oikein toiminut, koska ensin oli liikaa oikeuksia. Sekään ei auttanut no, tänä päivänä ei kyllä ole todettu hiilivuotoa, mutta ei voida myöskään sanoa, että tästä olisi ollut juurikaan hyötyä, koska jos katsotaan tätä teollisuuden alaa, niin tekisi mieli sanoa, että ne, jotka sanovat, että olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä, niin se johtuu lähinnä laitosten sulkemisesta, eikä siitä, että olisi teknisesti parannettu laitoksia ja tätä kautta päästöt olisivat vähentyneet. Kuinka voidaan siis näitä investointeja parantaa? Meidän pitää olla tarkempia, kun myydään oikeuksia jäsenvaltioille. Tästä puhuttiinkin, niin olen sitä yhtä mieltä. Sitten olisi vältettävä se, että jotkut työntienaavat näillä oikeuksilla – niin kuin aikaisemmin puhuttiin innovaatiorahastosta tai nykyaikaistamista rahastosta, meidän on oltava erittäin tarkkoja tässä niin, että voidaan todella saada aikaan vihreä siirtymäkausi. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät kyllä, mistä nyt puhun. Monet ovat jo sanoneetkin, että ETS-uudistukset, ihan vielä vähän aikaa että tämä on tällainen aika lailla tämmöinen harhautus. On todella ha, har, harmi, että kun halutaan äh, vähentää hiilidioksidia ja sitten oikeastaan käyttää toisinpäin. Vielä lopuksi haluaisin todella puolustaa tätä rajoilla tehtävää hiilitarkastusta puheenjohtaja keske, keskeyttää. Ja sitten se oikeudenmukainen siirtymä rahasto alueille, joita, joihin tämä eniten vaikuttaa. Tämä vaikuttaa myös työpaikkoihin. Esijärjestä herra Fox. Kiitos Hansalov Hankelin puolesta puhun, eli lukisin vain hänen välittämänsä puheen minulle. Täytyy tunnustaa, että puhtaan eurooppalainen ETS riitä ilmastonmuutokseen puuttumiseen ja ilmaston lämpenemiseen. Sen kyky vähentää päästöjä on kyseenalainen. EU on kyllä vähentänyt päästöjä, mutta tuotujen päästöjen määrä on noussut. Osin hiilivuoden vuoksi. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaatii globaalia ratkaisua. Eurooppalainen järjestelmä ei siksi riitä koska siinä ei oteta huomioon ilmastonmuutoksen globaalia näkökohtaa ja luo paradoksin. Yritykset, jotka aiheuttavat eniten päästöjä, saavat suurimmat poikkeukset hiilivuodon riskin välttämiseen ja kilpailukyky haittaa. Kuitenkin ETS on siltikin paras markkinapohjainen väline käytössämme. EU sen vuoksi täytyy johtaa esimerkillään. Mutta sen pitäisi lopulta pyrkiä siihen, että hiilimarkkinat siirretään muihin liittäminen Australian, Kiinan ja Sveitsin järjestelmiin on keskustelun alla. Menestyksekäs tulos kyllä antaisi otollista hetkeä ja tiivistäisi markkinoita kansainvälisesti. Jotta ETS voisi toimia, niin kaiken julkisen välitulon täytyy olla rajoittunutta. Tämä vaikuttaa positiivisesti hintoihin. Tervetullut kehitys, kun otetaan huomioon nykyinen hiilen hinta, ja sehän on liian alhainen. Vaikka on tarvetta rajoittaa sektoreita hyvinvuotoluettelossa tärkeimpiin vain, niin täytyy olla myös tasapaino tämän rajoituksen välillä ja sen välillä, että suojellaan muitakin sektoreita, upstream- ja downstream-sektoreita, nekin kokevat vaikutuksia. Ne ovat usein tehokkaampia kuin globaalit kilpailijansa. Ja ulkoistaminen esimerkiksi kaasuntuottajien keskuudessa on järkevää ympäristönäkökohdasta. näkökohdasta jos puhutaan innovointirahastosta, niin täytyy huomata, että yksityisen sektorin yritykset, erityisesti suuremmat, eivät, niillä ei puutu varoja investointeihin. Kuitenkin investointiprioriteetit eivät saata olla ekoinnovointeja. Sen vuoksi täytyy keskittyä ekoinnovointi pieniin markkinalokeroihin. Komission jäsen Moidas on myöskin ehdottanut ajatusta, että perustetaan eurooppalainen innovaationeuvosto – jos tällainen neuvosto perustetaan, niin suuri kysymys on se, että miten kaksi elintä liittyvät toisiinsa sitten laajemmassa Euroopan innovointitoimintaohjelmassa. Puheenjohtaja, siis herra Henkelin kommentit olivat tässä, jos voin lisätä oman yhden omaani. Tänään on kuultu vertailulukujärjestelmästä, jossa oletetaan, että tehokkuus kukin vuosi paranee prosentin verran. Mitä se tekee vähemmän kilpailukykyisille teollisuuden aloille EU-ssa, jotka ovat kuitenkin siltikin paljon tehokkaampia kuin kilpailijansa Kiinassa ja muissa maissa. Ja pelkään, että mitä oikeasti teemme. Ja että jos 25, minkä tahansa sektorin 25 hei, vähiten tehokkainta ajetaan ulos, niin nettovaikutus on se, että nämä vähemmän tehokkaat valmistajat Euroopassa, Euroopassa ovat siltikin tehokkaammat kuin ulkomaiset kilpakumppaninsa, ja se aiheuttaa hiilivuotoa Teräskemikaalia sementtialalla. Sitten herra Eriksson vihreiltä. Thank you, Mr. Kiitos, puheenjohtaja. On selvää, että ETS ei ole toiminut niin kuin oli suunniteltu ja syy siihen, miksi hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet, johtuu enemmänkin talouskriisistä kuin ETSstä. Minä näen paljon epäonnistumista nykyjärjestelmässä. Päästökauppajärjestelmän kannustimet sille, että siitä tapahtuu siirtymää ja nykyaikaistamista energiajärjestelmässä ovat aika alhaisia tai vievät kehitystä väärään suuntaankin, mikä on keskeinen ongelma. Otan itselle kolme kommenttia. Ensinnäkin tämä vapaat päästöoikeudet. Ja yksi olennainen ongelma on, että monet yritykset saavat enemmän oikeuksia kuin tarvitsevat. Niiden tuotanto on usein vähäisempää kuin mihin ne saavat päästöoikeuksia. Ja tämä on asia, jossa on tapahduttava muutoksen. Meidän on enemmän tarkasteltava todellisia tontolukuja ja todellisia riskejä äh, sähkö- ja hiilivuodosta sen sijaan, että vain toimitaan näin äh, umpimähkäisesti. Ja meidän pitäisi pyrkiä saman aikaan lähestymistapa, jota Britannia nyt äh, on ajamassa. Toinen asia välilliset hiilikustannukset ovat myös ongelma järjestelmässä, jossa jäsenvaltiot voivat korvata korkeamman sähkön hinnan, joka aiheutuu ETS-stä. Tässä järjestelmässä ei minusta ole järkeä. Jos ajatellaan eurooppalaista lainsäädäntöä, kuluttajien pitäisi pystyä voida valita energian tarjoajien väliltä ja ja teollisuuskin voi valita sen, valitseeko se sähkön sellaista tuottajalta, joka saastuttaa vai tuottaa sitä puhtaammin. Kysymys on myös sitä, että markkinoiden tulisi toimia kysynnän tarjonnan mukaan eikä kustannusten mukaan tällä alueella. Tämä johtaa markkinan vääristymiseksi, että jotkin yritykset saavat korvauksia väärästä, väärältä perustalta ja jotkut taas mikä on usein päinvastoin, kun ne, päinvastoin, kun ne, jotka tarvitsivat, tai jotka tarvitsivat, eivät saa näitä korvauksia, ne, jotka eivät tarvitse korvauksia, saavat sitä, koska ne toimivat maissa, joissa jotka ovat vauraampia ja joissa tässä syystä voidaan tällaista korvausta tarjota. Kolmas asia, jos ajatellaan sitten sitä, että komissio nyt valitettavasti menee tässä siihen suuntaan, että kaikkien tulisi saada korvauksia perus teillä, jotka ovat aika heikot, ja minusta tämä ei ole oikea suunta. Kolmas asia on sitten siirtymä energiasektorilla ja nykyaikaistaminen. Suurin osa rahoitusresursseista nykyjärjestelmässä ETS-investointijärjestelmässä tulee artiklasta 10c. Se mahdollistaa sen, että sähkösektori keski maissa voi saada vapaita päästöoikeuksia, joilla se voisi rahoittaa puhtaampaa teknologiaa ja energiasektorin monimuotoistamista. Tämä on suuri ongelma, koska se antaa kannustimen <clears throat> pitää kiinni hiilestä, miksi Puolassa ja ja muissa Itä-Euroopan maissa se, että siirrettäisiin muuhun. Kollega Silki otti Square-ryhmästä seuraavaksi. Puheenjohtaja. Kaikki varmastikin olemme ymmärtäneet, että ETS-järjestelmää on muutettava. Meillä nyt on tällainen tuottajaryhmä, joka tulee tästä hyötymään, vaikka mitään päästövähennystä ei pyritäkään, vaan vain kilpailukyky lisääntyy ja nämä saavat sitten ilmaisia oikeuksia, jotta vältetään, että valmistaminen siirry muihin maihin, jotta voidaan pitää kiinni näistä sopimuksista. Nämä suuret yritykset ja monikansalliset yhtiöt tulevat hyötymään ei pidä unohtaa, että nämä ovat kuitenkin ilmastonmuutoksen suurimmat syylliset. Me emme halua tukea muutoksia, jotka edisauttavat kehittyneitä maita kehittyvien maiden kustannuksella. Meidän on otettava huomioon viiteindikaattorit ja annettava prioriteetti ilmaston suojelulle ja ihmisten hyvinvoinnille. Meidän on katsottava, missä olosuhteissa elä, Etelämaissa eletään silloin, kun tapahtuu erittäin vakava äh, talouskriisi. Äh, siellä ollaan aivan umpikujassa. Tätä ei pidä unohtaa. Me tarvitsemme tiukempia sääntöjä eniten päästöjä aiheuttaville laitoksille. Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus äh, antaa poikkeus pienille saastuttajille, jotka eivät oikeastaan vaikuta ilmaston muutokseen. Olisi suojeltava lähinnä pk-yrityksiä. Mitä sitten tulee valtion tukiin? On otettava huomioon kunkin maan ominaispiirteet. Maiden on voitava tehdä päätökset ottaen huomioon omat erityisolosuhteet. kilpailukykyä ei pidä tukea ja monikansallisia yrityksiä tukea. Meidän on otettava huomioon talouden tarpeet niin, että voimme sitä kautta parantaa yhteiskuntaa ja ihmisten elintasoa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, colleague. Kiitos teille. ENF-ryhmästä rouva Kappel. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää että jo etukäteen sitä, miten ammattitaitoisesti on järjestetty työryhmiä ja annettu tietoasioista ja miten sidosryhmät, jotka kaikki välttämättä sidosryhmät on vedetty pöydän ääriin, että hyvin perustavanlaatuisesti ja lähellä käytäntöä on voitu puhua eh, päästökauppakysymyksistä ja myöskin voidaan tulevaisuudessa tätä kysymystä käsitellä. Asia on erittäin tärkeä sillä se ei koske pelkästään päästökauppaa, vaan sillä on vaikutusta moniin muihinkin asioihin, kuten eilen keskusteltuun energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoon ja näisiin muihin kysymyksiin. Ja totta kai asia on nähtävä globaalissa yhteydessä, ennen kaikkea ajatellen energiaintensiivistä teollisuutta, josta eilen keskusteltiin, nimittäin valitsee kansainvälinen eh, kilpailukykomissio ja sen Katainen sanoi eilen, että eh, polkumyynnin äh, estämisiä, äh, toimenpiteitä äh, ei pitäisi käyttää energiaintensiivisen teollisuuden alueella, terästeollisuuden alueella. Tässä yhteydessä meidän pitää katsoa tätä päästökauppajärjestelmää. Kysymys on todellakin siitä, että korkeat energiakustannukset, korkeat työn työstäytökustannukset Euroopassa ovat keskeinen kysymys, sillä jos me haluamme saada tämän 20 prosentin jälleen teollistamistavoitteen saavutetuksi vuoteen 2020 mennessä, Kiina ottaa käyttöön ensi vuonna päästökauppajärjestelmän, ja jos katsotaan sitä, miten siellä annetaan jakautumista 2020-2020, silloin EUn osuus oli 10 prosenttia, joka putoaa 5 prosenttia. Kiinan osuus on ollut 25 prosenttia, saastuttamista tulee vielä kasvamaan, ja nousevat taloudet, niiden osuus tulee nousemaan 25 prosenttia, Meidän pitää tarkastella asiaa kansainvälisesti jos ajatellaan kansainvälistä markkinaintegraatiota ja nimenomaan päästökauppaa. Ja täällä aivan oikein puhuttiin siitä, olennaista tulemaan tämä eh, benchmark-järjestelmä, eh, arvioiva vertailujärjestelmä. Eh, silloin täytyy katsoa, missä se voi johtaa parannuksia. ja Pitää varmistaa sitten se, että ilmaiset päästöoikeudet, missä, jotka katsotaan siinä, että ne voidaan estää hiilivuotoa ja paremmin saada kansainvälisessä kilpailussa asemia parannettua. Myöskin jäsenvaltioiden ja yritysten tasolla täytyy mahdollisimman pikaisesti huolehtia sitä, että kustannukset eivät nouse. Mitä tulee sitten näihin rahastoihin? Ne ovat hyvin tärkeitä, sekä innovaatiorahasto että myös nykykaistamisrahasto. Innovaatiorahasto varmastikin on yrityksille sellainen, että siinä on enemmän kannustimia, jotta ne investoisivat uuteen teknologiaan niin, että tässä myöskin tällä uudella innovaationeuvostolla on tärkeä rooli, jotta se voi edistää tätä. Ja sitten toisaalta nykäsmesasto, joka on osoitettu ennen kaikkea kymmenelle osavaltiolle, jäsenvaltiolle, jolla on alhaisempi tulotaso. Tämä on minusta äärimmäisen tärkeä, ehkä komissio, jotta se totesi, että tämä on menettely, joka, jossa on myöskin kilpailumenettelyjä. Kiitos. uh, very much, madam. Uh, uh, Kiitos. 11 puheenvuoropyyntöä vielä. Varjoesittelijöille tuli yli kolme minuuttia, kolme ja puoli melkein. Nyt muut puhujat pyytäisin, että ette ylittäisi kahta minuuttia. Muuten ei saada yhtä toista puhujaa. Herra Ryyvik seuraavana. Niin, kiitos kovasti. Alustus osoitti, että hyvin kattavat ovat pyrkimykset nyt ja tietysti täytyy nähdä, että miten vaikutusten arviointi muotoutuu tällä alalla. Koska toisaalta on tavoite, että 20 prosenttia saataisiin vuoteen 2020 mennessä Eurooppaan. Nyt on 15 prosenttia tendenssi laskeva. Eli miten voimme tuotantoa saada aikaan kestävää tuotantoa Eurooppaan lisää, se on se ydinkysymys, joka tulee esille. 2030 tavoite, että olisi, sillä voitaisiin muotoilla teollisuustuotannon osuus Euroopassa minun mielestäni 30 prosenttia tulen Ylä-Itävallasta. siellä ja muuallakin olisi työllisyyden kannalta tärkeää, että vaikutusten arvioinnista katsotaan, että missä ovat uudet hyvät työpaikat, jossa on kestävää tuotantoa ja missä Eurooppa voi olla tuotannossa eturintamassa. Vaikutusten arviointi siis toisaalta ja sitten pk-yrityksiä koskeva testi toisaalta. Sillä on suuri merkitys tässä, koska tietysti uusissa teknologioissa on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja. Ja sen vuoksi on tärkeää, että tarkastellaan byrokratiakustannuksia, hallintokustannuksia, ei pelkästään Euroopan tasolla, ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös kansainvälisellä tasolla, mitä kustannuksia tulee, mitä niitä arvioidaan, mitä niitä lasketaan ja mitä niille tehdään. Haluaisin kiittää herra de Beckeä siitä, että byrokratia pyritään mahdollisuuksien mukaan hillitsemään ja että tehdään se mahdollisimman läpinäkyvästi, koska tietysti hiilidioksidin vähentäminen on hyvin tärkeässä roolissa Nehän tuomme 400 miljardin edestä fossiilista energiaa, ja jos sitä osuutta halutaan vähentää, niin se on kova haaste. very much, Mr. Blanco. Kiitoksia sitten, herra Blanco Lopes. Kiitoksia puheenjohtajan. Kiitän esittelijää tästä esityksestä. Teemme muutamia ehdotuksia mietinnön laatimista varten. Tuen eurooppalaista lähestymistapaa epäsuorien kustannusten korvaamiseksi niille eh, sektoreille, joilla on vaarana hiilivuoto myös sähkö- ja hi- hi- hiilimarkkinoilla on harkittava kompensaatioita, jotta voidaan näitä kompensoituja tehdä, mutta se, että ei pidä kärsiä kuluttaja sähkölaskujen muodossa, vaan, vaan varat on saatava muualta. Innovaatiorahastossa olisi otettava huomioon kaikki tekniset vaihtoehdot mukaan, jossa on vähän hiilistä tekniikkaa vaikka katsottaisiin koko arvoketja, olisi annettava prioriteetti innovoinnille ja, ja edelläkävijä demonstroinnille, jotta voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja, ja että ne olisivat elinkelpoisia keskipi pitkällä aikavälillä. Voitaisiin rahoittaa älykkäitä verkostoja, älykkäitä kaupunkeja ja tehokkuutta Lopuksi ei pitäisi vähentää näitä huutokaupattavia prosenttimääriä 57 äh, prosenttia. Thank you very much, Chair. Kiitos sitten herra Karins. Kiitos. Muutama kommentti. Kun luen tätä aineistoa, jota komissiolta tulee Minulla on yksi vaikeus, suuri vaikeus siinä, että en näe sitä, mitä minä pitäisin sellaisena, että mikä olisi todellinen vaikutusarvio, eli mitä tämä todella merkitsisi työpaikkojen kannalta Euroopassa. Epäilemättä meidän täytyy vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kautta maailman. Sitä minä haluan korostaa kautta maailman. Mikä vaikutus, mikä tietoanalyysi meidän voidaan antaa teidän esityksestänne, mitä se merkitsee ajatellen työpaikkoja? Ja toiseksi, mitä sitten investointimenetykset? Voidaan puhua vaikka investointivuodosta. Se ei ole sitä, että yritys lähtee Euroopasta, vaan se, että yritys investoi Euroopan ulkopuolella eikä laina toimintansa Euroopassa. Joten tämä on hukattu mahdollisuus ja siitä syntyvät äh, tappiot. Sitten yksi kysymys vielä, kolmas jäsenvaltio, kuten minun maani Latvia, on niin vihreä maa, vain 20 prosenttia meidän päästöistämme on ETS e, ja näistä ansaistuista päästöistä, jotka ovat vihreitä. Itse asiassa meidän pitäisi sitten kompensoida kustannuksia teollisuudelle, jotta se pysyisi maassa, mutta itse asiassa on niin, että jos ansaitaan siitä, että myydään päästöoikeuksia, itse asiassa pitäisi pystyä voimaan, voida investoida se niin, että voidaan vähentää päästöjä muualla, vaikka liikenteessä tai rakennussektorilla. Ja siinä olisi järkevää, se olisi järkevää, koska se merkitsisi uusia työpaikkoja, kaikki ne työt, jotka liittyvät tähän. Mitä, te, mitä te ajattelette tästä? Olisi Onko tämä oikein? Eikö nyt ole niin, että jos säästöjä voi syntyä eh, päästökiintiöistä, eikö niitä voitaisiin käyttää siihen, että vähennetään päästöjä sen sijaan, että eh, tapetaan työpaikkoja aivan turhan takia. Tämä on se, mistä olen huolissani. Mikä on siis todellinen vaikutusarvio ajatellen työpaikkoja? Kiitoksia sitten Rova Griffin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Delbeke Nämä asiat täytyy tehdä oikein. Kyse on siitä, että kuunnellaan sidosryhmiä ja opitaan. Kyse on sävyistä ja kohdentamisesta tavoitteista. Osallistava lähestymistapa on hyvä, josta Frederik puhui. Ja kuten Esteri ja Edward aiemmin sanoivat, kyseessä ei ole taistelu ympäristö- ja teollisuuden välillä. Siinä pyritään saamaan aikaan kestävä tulevaisuus sukupolville samaan aikaan, kun teollisuuden kilpailukyky säilyy. Molemmat täytyy tehdä. Esittäisin näkökohdan järjestelmän toiminnasta yleensä, että miten jäsenvaltiot käyttävät tuloja. Erityisesti minua huolestuttaa se, että ei ole avoimuutta siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät huutokauppatulot. Ja mielestäni, jos haluamme mennä edetä oikeaan suuntaan, niin jäsenvaltioilla pitäisi olla selkeämmät ohjeet niin, että nämä käytetään nämä tulot ilmastotoimiin ja kestävien työpaikkojen luomiseen. Viite luvuista ja hiilivuotoluettelosta. Tarvitaan kohdennetumpaa lähestymistapaa. Järjestelmä on binäärinen tällä hetkellä, eikä se perustu näyttöön tarpeeksi. Siitä tulee epävarmuutta ja sekannusta. Tarvitsemme kunnollisia tietoja, eikä pitäisi luottaa viitelukuihin, jotka perustuvat vuoden 2008 tuotantolukuihin – ja jos sopii puheenjohtaja, niin nyt on 17. maaliskuuta. Ja kun olen ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja, niin hyvää Pyhän Patrikin päivää kollegoille. Mr. Schaffhauser. Kiitoksia sitten, herra Schaffhauser. Euh, Ensimmäinen huomioni on komissiolle olette kuulleet täällä eri poliittisten ryhmien kollegoita ja heidän kritiikkiään. No, ette varmaan kannata niitä huomioon, vaan jatkatte entisen tapaan ikään kuin mitä ne olisi tapahtunut. Näinhän tässä aina käy. Joko olette tehokkaita ja sitten tuloksena on katastrofi, tai sitten olette tehottamia ja sekin on katastrofi. Haluaisin vain sanoa, että jos haluaisitte olla johdonmukainen, teidän olisi otettava huomioon kollega Martanin kommentit koskien rajoilla tehtävää hiilitasoitusta. Tämä on aivan välttämätöntä. Toinen huomio, mikäli haluatte olla tehokkaita, ei riitä, että isketään teollisuuteen, joka joutuu lähtemään muualle, joten saastutetaan enemmän ja lisäksi kaikki meriliikenne. Meriliike näen vastaa 5 prosentista päästöistä, näistä kasvihuonepäästöistä. Teidän politiikanne kautta eh, on valmistus siirtyy maihin, joissa se saastuttaa enemmän, ja lisäksi tulee 5 prosenttia liikenteestä olen aivan vakuuttunut, että ette mahda Euroopassa mitään. Ongelma on todella komissio tänä päivänä. Me emme voi demokraattisena Euroopana enää toimia. Sanoin tämän kollegalle TTIP IP, kerran de Gaulle näki Euroopan ilman komissiota. Monet meistä ajattelevat että eh, nyt Eurooppaa ilman komissio, koska komissio tuhoaa Euroopan. Olette tuhoamassa Euroopan Ymmärrän, että te olette kyllä omilla raiteillanne ja jatkatte sillä tiellä, mutta tuloksena on tämän hankkeen tuhoutuminen. Siitä piti tulla ihmeellinen hieno hanke, mutta se on nyt menossa täysin päin prinkkalaa ja me olemme siellä tätä pelvolemassa. Kiitos sitten herra Dannika. Director General, ne vedem, față de el un pic mai trist, pentru că Kiitos, että olette paikalla tänään Eilen iltapäivällä kuulin, että terästeollisuudella on suuret odotukset. Mutta kaupan suojatoimet, polkumyynnin vastaiset toimet ovat vain pidentyneet kun palaan nyt kotiseudulle, niin siellä on yksi suuri tehdas. Tuleeko nyt sitten näitä polkuminen vastaisia toimia oikeasti? Siellä ihmiset haluavat vain tietää, kasvaako sähköhinta ETS myötä vai ei. Näissä kuvissa eikä muissakaan esityksissä komissiolta en ole koskaan nähnyt mitään sähkön hinnasta. Eli ihan yksinkertaisesti, kasvaako sähköhinta tulevaisuudessa vai ei? Toiseksi, Kollegat tuolla kotona ovat kuulleet, että on luotu viitelukuja joita mitkään terästehtaat Euroopassa eivät voi noudattaa. Miten nämä vertailuluvut määritellään? Niiden täytyisi olla jotenkin täytettävissä. Edes, että ensimmäiset kymmenen alan yritystä täyttäisivät ne. No sitten kolmas kohta terästeollisuuden kollegani, niin heillä on sellainen kokemus, että mitä itse asiassa ehdotetaan, niin se rankaisee niitä, jotka ovat tuottaneet tähän mennessä enemmän. Vaikka itse asiassa Junckerin suunnitelmassa on uudelleen, Euroopan uudelleen teollistaminen mukana. Eli ne, jotka nyt uskaltavat tuottaa enemmän, niin myös tulevaisuudessa saavat sitä rangaistuksen. Voisin puhua myös modernisointi- ja innovaatiorahastoista. Teollisuuden kollegani sanovat, että emme voi toivoakaan modernisointia, jos silloin kun nämä rahastot alkavat toimia. Werner. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kaksi lyhyitä kommenttia tai kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä hiilivuotolist, sen pitäisi nyt rajata mä, vain 50 sektoria. Tämä on melkoinen askel 175-50. Minusta nämä 50 sektoria, silloinhan me olemme hyvin teoreettisella tasolla. Me tarvitsemme teollisuusvaliokunnassa myöskin komissiolta lausuman siitä, mitkä ovat sitten nämä 50 sektoria, jotta voimme katsoa, voimme voimmeko arvioida sitä, onko se ylipäätään myönteistä vai kielteistä teollisuuden kannalta. Meidän pitää tältä abstraktiotasolta tasolta päästä lähemmäksi käytäntöä. Ongelmallista minusta on myös se, miten jäsenvaltiot suhtautuvat välillisiin kustannuksiin, koska niitä kohdellaan eri tavoin. Joissakin jäsenvaltioissa korvataan näitä välillisiä kustannuksia, toiset taas käyttävät tuloja ETS-kaupasta oman budjetin tasapainottamiseen. Se, että kaikkia kohdeltaisiin yhtäläisesti, tarvitaan eurooppalainen yhteinen lähestymistapa. Tulot päästöoikeuksien myynnistä, niiden pitäisi ainakin osittain kaikkien kannalta olla sellaisia, että niillä korvataan välillisiä kustannuksia. Tästä haluan komission mielipiteen. Kiitos. Sitten herra Roy. Kiitos. Kuuntelin. Kaikki ovat sanoneet, että haluavat ottaa ilmaston huomioon, mutta haluavat myös, että teollisuus ei varannu liikaa. Jotkut viime viikkojen puheenvuorot olivat mielenkiintoisia, mitä sanottiin teräksestä, mitä Werner sanoi, se perustuu kokemukseen. Kun aina puhutaan, että emme halua tarpeetonta rasitusta teollisuudelle, eihän siitä, sehän on tyhjää puhetta, kun katsoo lukuja, koska se, mitä komissio nyt ehdottaa, niin sitä tulee lisärasitetta teollisuudelle, piste. Se on fakta. Se koskee kemiaa, terästä, se koskee kaikkia teollisuuden aloja. Sellaisena aikana, jolloin me poliitikot puhumme muulloin aina siitä, että tarvitsemme lisää työpaikkoja vaikeina aikoina. Valtiot tarvitsevat meidän tuloja, jotta voidaan pakolaiskriisi hoitaa. Tämä keskustelu on epärehellistä ja sen vuoksi mielestäni, jos otamme molemmat asiat huomioon, haluamme ottaa huomioon haluamme ilmastoasiassa edelleen saavuttaa eh, tiukat tavoitteet, mutta emme halua rasittaa teollisuutta, niin ainoa johdonmukainen tapa on sitten näiden osuuksien jako. Ilmaisjako jäsenvaltioille ja sitten nämä siirtää tätä osuutta siitä sen suhteen, mitä huutokaupataan. Jäsenvaltiot saavat liikaa ilmaisia, kun Verna on ihan oikeassa, ja huutokauppa tulee käytetään mitä erilaisimpiin tarkoituksiin olisi välillä johdonmukaisempaa, että enemmän tästä tulee ilmaisjakoon teollisuudelle. Sitten voitaisiin niitä auttaa. Miksi tätä ei tehdä? Vain koska neuvosto on sitä vastaan. Vain koska monet jäsenvaltiot tarvitsevat tuloja omiin kassoihinsa. Hassu argumentti. Kyse on teollisuuspolitiikasta, ilmastopolitiikasta vai missä se on? Onko kyse jäsenvaltioiden kassojen täyttämisessä? Jos meillä olisi rohkeutta parlamenttina täällä sanoa, että muutetaan tätä 43-57 prosenttia osuuksia teollisuuden hyväksi, niin sitten voisimme nämä riidat säästää, että missä kohtaa täytyy nyt sitten mitäkin teollisuuden auttaa. Ei tätä muutenkaan voida tehdä näin, jos ollaan realistisia. Aletaan vain riidellä eikä saada lopussa mitään hyvää tulosta. Johdonmukaista olisi sanoa, otetaan pois oikeuksia jäsenvaltioilta ja voidaan auttaa siitä sitten teollisuutta ja sitten myös tehdä. Että Mielenkiintoista nähdä, että onko siihen rohkeutta. Kiitos, hyvin vahva vetoomus sitten herra Gerbrandi. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin aloittaa Pariisin sopimuksesta. Meidän ei pitäisi aliarvioida, että siellä tehty päätös tarkoittaa, että maa maailma on siirtymässä vähän hiiliseen talouteen. Tämä tarkoittaa, että vähemmän hiilipäästöjä tulevaisuudessa tekee meidän teollisuudestamme kilpailukykyisempää. Tämä on yksi asia, jonka meidän on todella pidettävä mielessä ja tarkasteltava sitä. On tietenkin hyvin keskeistä saada investoinnit menemään oikeaan suuntaan. Olen täysin yhtään mieltä kollega Karinsin kanssa siitä, että meidän on tarkkaan katsottava, sitä, mitä hän kutsuu investointivuodoksi. Kysymykseni komissiolle, missä määrin hiilipolitiikka vaikuttaa ilma, investointivuotoon? Jos katson OECDn raportteja, niin siinä sanotaan, että yleisesti ottaen ympäristölainsäädännöllä on marginaalinen, marginaalinen vaikutus kilpailukykyyn. Ja tämä mukaan lukee myös hiilipolitiikan. Tämä on siis kysymykseni komissiolle. Toinen kohta koskee myös investointeja. Nykyaikaistamisrahasto, innovaatiorahasto. Jokainen euro voidaan investoida vain yhden kerran, joten se on tehtävä oikein. Vahvasti tuen ECRn lausumia, jonka mukaan meidän on aseteltava tiukat kriteerit niitä rahastoja varten. Nykyaikaistamisrahaston osalta todella puuttuu avoimuutta. Me tuskin tiedämme, onko niin, että aikaisemmat investoinnit menivät vähähiilisen teknologiaan eikä korkeahiiliseen teknologiaan? Del Becke voisi varmasti tästä, kertoa, voisimmeko odottaa tiukempia kriteerejä ja lisää avoimuutta. Ei ainoastaan innovaatiorahaston on käytössä, vaan myös nykyaikaistamisrahaston käytössä. Eh, kollega Benson. Kiitoksia. Sitten kollega Benson. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hiilivuoto on vakava ongelma. Meidän täytyy toimia sen osalta. Me tarvitsemme edelleenkin raskasta teollisuutta Euroopassa tulevaisuudessa. Olen täysin yhtä mieltä eh, varjoistelijoiden Langen kanssa ja esittelijän kanssa. Kuitenkin on katsottava, että jotkin yritykset saavat vapaita eh, päästöoikeuksia, joita ne eivät käytä, vaan myyvät eteenpäin. Ja minun mielestäni olisi parempi siirtää nämä innovaatiorahaston tai toimia jotenkin muuten. Minun mielestäni kysymys on itse asiassa suorasta valtion tuesta joillekin yrityksille. Jotkin yritykset tarvitsevat enemmän, saavat enemmän päästöoikeuksia ja sitten myyvät niitä kuitenkin eteenpäin. Minusta se on valtion tukea. Uh, thank you very much. Ah, kiitoksia. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? En näe niitä. Ehkäpä minä lisään kaksi lyhyttä näkökohtaa. Monille jäsenmaille, mutta myös kansalaisille on tärkeää, että tuetaan kaukolämpöä enemmän, koska kaukolämpö voisi olla ratkaisu ilmastonäkökulmastakin, että ihmisillä olisi kannusta käyttää käyttää kaukolämpöä sen sijaan, että kukin lämmittää erikseen. Ajatellaan öljyä tai hiilen polttamista tai kaasun käyttämistä. Kaikki se on paljon parempi sähköelämän yhteistuotannossa. Siinä on monia mahdollisuuksia. Toinen asia hyvin tärkeä. Ilmaisjako osana oikeuksia sähkölaitoksille tai sähkön tuotannolle, koska sähkön hinnat eh, kuluttajille täytyy pitää mahdollisimman alhaisina. Sitten kolmas huomio uuden aikaistamisrahastosta täytyisi selkeästi määritellä uudistuksen aikana hyväksyttävät tarkoitukset. Sitten rahaston osalta ottaa huomioon täysin ottaa huomioon edunsaajamaiden oikeus päättää, että mihin varat suunnataan. Vähän eri asia kuin se, minkä kollega Roilotti esille, että he haluaisivat tukea budjettia. Se on eri asia. Tässä tapauksessa jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus päättää moderni, uuden aikaistamisrahaston käytöstä. Meidän lähestymistapamme on sellainen, että pitäisi olla resurssineutraalia teknologiaa, kuten myös Pariisin sopimuksessa todettiin muutama kuukausi sitten. Kiitos. Nyt, herra pääjohtaja, jos voisin pyytää, että esitätte omat vastauksenne huomionne. Kiitos. Kiitoksia. Note uh, very carefully. Uh, and Kiitoksia puheenjohtaja. Panemme nämä merkille tarkkaan ja voin palata näihin asioihin. Voin valmistaa sitten seuraavaa keskusteluvaihetta points on precise questions that Viiteen kysymykseen haluaisin nyt vastata. Ensinnäkin se, että komissio olisi nyt jotain uutta keksinyt. No komissiohan nyt seuraa jo valtion päämiesten ohjenuoria. Päätös tehtiin yksimielisesti lokakuussa 2014 ja valtion päämiesten taholta. Ja se voidaan tänään tai huomenna toistaa taas Eurooppa-neuvoston kokouksessa komissiona me olemme antaneet lausunnon Pariisin sopimuksesta. Valtionpäämiehet ovat päättäneet, että tämä maksuton oikeuksien jako on tapa, jolla vältetään hiilivuoto. Edustaja Martens, haluaisin korostaa sitä, että nämä rajatoimet jätettiin valitsematta tahallisesti, koska se olisi aiheuttanut paljon ongelmia VTOssa – Lisäksi, miten meillä voisi olla jonkinlainen rajamittaus juuri nyt, kun meillä on sopimus Pariisissa, jonka mukaan koko maailma siirtyy hiilimittaukseen. Emmehän me sano, että kaikki ovat jo samassa vaiheessa, emmehän me näin sano. Mutta olisi todella omituista, jos suuren Pariisin menestyksen jälkeen, kun on sanottu, että koko maailma tekee työtä samaan suuntaan, tämän jälkeen Eurooppa sanoisi, että tarvitsemme rajatoimia. Sitten toinen asia koskien suorasta kriisi sääntelystä olemme tietoisia kyllä tästä asiakirjasta, jonka Ranskan viranomaiset toimittavat. Mutta niin tämä hintasääntely siis, hintasääntelyhän ei ollut mukana ja, ja valtionpäämiesten asiakirjassa me olemme kyllä, meillä oli kokemusta siitä. Entinen maatalouspolitiikka perustui tällaiselle hintapolitiikalle. Aivan tahallisesti jätimme sen nyt syrjään. Me teemme työtä niissä rajoissa, joita on päätetty aikaisemmin ja mitä jäsen, ja valtioiden ja päämiehet ovat hyvin yksityiskohtaisesti eh, ilmaiset eh, odottamassa komissiolta. Tietenkin lainsäätäjä, lainsäätäjänä Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksen eh, ja voivat tehdä muunlaisia päätöksiä, mutta komissiona saimme kyllä hyvin tarkkaat ohjausviivat. Sitten kilpailukyvystä ja hiilivuodosta. Haluaisin korostaa sitä, että komissio korostaa ja tunnustaa kilpailukyvyn ongelman. Me emme halua kannustaa teollisuutta lähtemään Euroopasta erityisesti siksi, koska teknologian keskimäärin paljon parempaa. Menneisyydessä olemme tehneet paljon tutkimuksia, emmekä vain me, muutkin, eikä ole mitään näyttöä hiilivuodosta. OECD on tämä, tätä tukenut hiljattain ja riippumattomat lähteet. Komissio ei ollut mukana, komissiolta ei pyydetty tähän mitään lausuntoa, mutta tämä todellakaan ei vähennä arvoiselta kysymykseltä, että hiilivuoto voi olla tulevaisuudessa ongelma. Sitä meidän on tarkasteltava ja näin olemme tekemässä. Vertailuarvot, teknologinen kehitys on, nämä ovat tärkeitä. Näistä vertailuarvoista päätettiin 2008, nyt äh, puhutaan vuodesta 2030. Voisimme varmastikin tunnustaa vähintäänkin sen, että, että meidän on saatava sisään tietyn tyyppistä keskimääräistä kehitystä, koska palkka, palkkiohan tästä on se, että, että tämä monialainen korjauskerroin ei sitten tule käyttöön. Meillähän on vain rajallinen määrä oikeuksia, vaikka olisi tämä 43 prosenttia oikeuksia, se on kuitenkin rajallinen määrä. Jos annetaan enemmän yhdelle, niin toiset saavat vähemmän. Olen vahvasti yhtä mieltä niiden kanssa, jotka korostivat voimakkaasti innovointia ja innovaatiorahaston toimimista. Aasiassakin ollaan kehittämässä vähän hiilistä teknologiaa. Meidän ei pidä kuvitella, että olemme ainoita maailmassa, kun katsotaan, mitä tapahtuu vaikka sähköautojen parissa. Teknologista kilpailua tuolla kyllä maailmalla on ja todella toivon vahvasti, että Eurooppa voi teräsiä, ja lasi- ja se, sementti, paperi- ja sellualalla ollaan kärjessä. Me olemme kärjessä nyt, ja näin pitäisi olla jatkossakin, ja komissio on tähän vahvasti sitoutunut. sitoutunut. Sitten täsmäinen kysymys näistä taakanjakoehdotuksista. Tuli, toisiko se lisätilaa ETS-lle? Edustaja Lange kysyi tästä. Vastaus on ei, koska valtioiden päämiehet ovat hyvin selkeästi sanoneet, mikä pitäisi olla kunnianhimotaso ETS ja mikä pitäisi olla taakanjaossa. Me seuraamme tätä ohjausta. No, nyt jos lainsäätäjät päättävät muuttaa tasapainoa, niin sehän onnistuu, mutta uskon, että jos ajatellaan, että taakanjaosta tulisi lisätilaa ETS, niin se on asia, jota emme ole nyt valmistelemassa ehdotuksissamme. Välilliset hiilikustannukset, tästä esitettiin validi kommentti. Meillä on valtiotukea koskevia säännöksiä. Tilanne on se, että välilliset kustannukset ovat hyvin erilaisia EU-ssa. Voi olla energiavaltaista teollisuutta maassa, jossa on paljon vesi, ydinenergiaa ja uudistuvia energialähteitä, joista verrataan maahan, jossa on paljon fossiilista polttoainetta sähkön tuotannossa, niin välillisten hiilikustannusten tilanne on hyvin erilainen. Ja, ja tästä, tästä syystä pohditaan valtiotukia, mutta on muistettava, että on rajallinen määrä maksuttomia oikeuksia. Olemme panneet merkille, että meidän on säästeliäästi käytettävä näitä maksuttomia oikeuksia – jos avataan nyt ovi näille välillisille hiilikustannuksille, jotka ovat hyvin vaihtelevia Euroopassa, niin emme enää pärjää kustannusten kanssa, mutta pitää toimia järjestyksessä ja tunnustamme tämän kyllä, ja voimme kyllä määritellä nämä periaatteet, niin, että niistä on pois. Sitten viimeinen kommentti koskee avoimuuden lisäämistä. Tätä täysin sydämin tuen itsekin me en, pyrimme nykyaikaistamisrahastossa artikossa 10 c saman lisää avoimuutta. Siitä varmasti hyötyvät kaikki. Se on hyvä myös taloutemme kilpailukykyasemalle, mutta avoimuus silloin, kun se tulee myös huutokauppatuloista on tärkeää. Jotkut mainitsevat tämän ja se on erittäin tärkeä pointti. Huutokauppaminen on tärkeää. Siinä ollaan 60-70 miljardin välillä. Näin olemme arvioineet tulevaa kautta varten ainakin. Tämä on siis paljon rahaa, mihin nämä rahat menevät mihin tarkoituksiin ne käytetään, energiatehokkuus toimii mahdollisesti jäsenvaltiossa, mahdollisesti niillä voidaan edistää vähähiilistä teknologiaa, innovaatiorahasto on sitä varten, mutta jäsenvaltiotkin voisivat tehdä paljon enemmän. Sitä voitaisiin hyödyntää myös uudistuvan energian teknologiaa, kehitysyhteistyötä varten tai muuhun. Lisää avoimuutta joka tapauksessa olisi, olisi oikein hyvä idea ensimmäisenä askelena. Niin sitten vielä tämä kaukolämmitys, siis nykyaikaistamisrahasto on ihanteellinen lähde niin, että saataisiin kaukolämpöinvestointeja samaan aikaan. Huutokauppatulot voisivat mennä siihen. Kaukolämpö on todella tärkeä kohta. Ne, joilla on kaukolämpökäytössä, on, siellä on huomattu, että se on erittäin tehokas väline, mutta tähän mennessä se perustuu vielä liikaa fossiilisille polttoaineille. Pieni muutos tässä voisi tuoda paljon hyötyä ja kaiken kaikkiaan vaikuttaa jäsenvaltioiden hiilitasapainoon. Kiitoksia. Eh, Kiitos teille pääjohtaja. Vastauksenne olivat kovin selkeät. Mutta jos joku kysymys meni ohi, eh, niin sieltä lyhyesti vielä. Niin, pääjohtaja, selkeä kysymys. ETS-uudistuksen vaikutus sähkön hintaan? Odotetaanko nousua? Paljonko? Laskua? Paljonko? Ten second question, yes, answer. Ten... Kymmenen sekunnin vastaisi kysymys. All depends vaikutusten arviointi voisi viitata, mutta kaikkihan viittaa, si- riippuu siitä, millä sähköä tuotetaan. Jos sitä tuotetaan vesienergialla, ydinenergia uudistuville energialähteitä, niin äh, hintavaikutus on nolla. Jos se on fossiilisia polttoaineita, niin sitten vaikutus on korkeampi. Mikä on tarkoitus? Meillä pitää olla kannustamia, joilla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä eh, sähkötuotannossa. I don't want to insist, but Mr. Director General, no. Hän nyt haluaisi entää, mutta EIPssä hylätään kaikki hankkeet jäsenvaltioilta jotta fossiilisesta päästään ei-fossiiliseen. Mikä se toimintapolitiikka on? Muita kymmenen sekunnin kysymyksiä. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus. Fredrik, sinulla on monta minuuttia käytössä. Tämä ei koske sinua. Herra Marta. Hyvä pääjohtaja. Jos tänne nyt valhita sanotaan, niin ei ne silti totuudeksi muuttu. Millä tavalla tämä hiili, hiilen tasaminen rajalla on VTO vastainen. Sehän tarkoittaa vain samanlaisia oh, ehtoja kaikille. Onko VTO sellainen pulju, joka suosii epätasa-arvoa? And of second question. Sitten esitteli herra Federley. I will be at the end. I will, uh... Minä yritän olla lyhyt sanainen. Ensinnäkin kaikki varjoesilijät kamppailevat samojen asioiden, samojen tavoitteiden kanssa ja haluan varmistaa sen, että, että 10 prosenttia parhaita suorittajia saa myöskin 100 prosenttia näitä ilmaisia oikeuksia. Tärkeintä olisi, että katsotaan mitä suuria muutoksia on tämä osuutta, joka liittyy näihin ilmaisiin oikeuksiin, jos niin katsotaan se eri tavoin. Tämä on kuitenkin ydinkysymys, joka on tässä, että mikä meillä on kesillä täällä nimenomaan teosvaliokunnassa. Nyt siis Pariisista uudestaan. Ester on tuota aika pitkään jo vastausta. Komission ehdotus perustuu ilmastotavoitteisiin, joita Euroopan unioni esitti. Ensimmäisessä komission, esimerkiksi komission kierroksessa on todettu, että ei ole tarvetta tehdä suuria korjauksia tähän esitykseen Pariisin sopimuksen jälkeen, ja olen yhtä mieltä tästä perusnäkemyksestä, että ei ole uusia laskelmia, ei uusia ehdotuksia, mikä merkitsee sitä, että tämä on perusta meidän työllemme tulevina kuukausina. Me joudumme kenties ottamaan huomioon sen, että myöhemmin tulee korjauksia, jotka ovat välttämättömiä johdonmukaisuuden takaamiseksi, mutta en usko, että tässä vaiheessa tarvitsisi tehdä täysin uusia laskelmia. Voimme jatkaa komission ehdotuksen pohjalta keskusteluja, joita käydään. Kiitos näistä huomioista. Haluatteko vielä vastata ehkä tähän viimeiseen kysymykseen? No nopea vastaus. VTO ei tästä pääomasta equitystä päätä. Sillä on hyvin tiukat säännöt siitä, miten maailmankauppa järjestetään. Se kunnioittaa kovasti monenkeskisiä sopimuksia. Pariisissa on juuri saatu sopimus aikaan, jossa koko maailma on mukana. Yritin juuri selittää, että olisi outoa, jos hurraamme, että kaikki ovat mukana ja nyt sitten jos tulisi VTOssa uusi menettely käyttöön kaupan rajoittamiseen, kun omat valtiojohtajamme ovat sanoneet, että jos on vaikutusta kauppaan, käyttäkää ilmaisjakoa siihen. Kiitos. Keskustelu oli hyvin tärkeä. Olen varma, että tulevaisuudessakin keskustelu jatkuu. Valiokunnassamme henkilökohtaisesti kutsun kollega Denkenin envivaliokunnasta tänne vielä. Sehän on asiasta vastaava valiokunta. Hänen pitäisi mielestään kuulla meitä ja näkökohtiamme, kun kompromissivaliokuntien välillä monissa asioissa pitäisi löytää. Nyt haluan kiittää teitä kaikkia, herra pääjohtaja. Kiitos, että että lähestyitte kattavasti ja laajasti asiaa. Ja onnittelut. Go there. Sorry, there was a discussion in the Energy Committee on the COP from Paris. Okay. Uh, renewable Energy Progress Report. Our uh... Kertomus edistämisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä. Esittelijä Paloma Lopez Permejo, GUE-ryhmästä. Uusiutuvien energialähteiden tavoitteet ovat siis koko EUlla. Komission odotetaan julkaisevan arvionsa uusiutuvien energialähteiden direktiivistä vuoden lopussa. Ja yleisesti ottaen tavoitteemme vuoden 2020 loppuun mennessä on il, aivan ilmeinen vähintään 20 prosenttia. Ja, ja 27 jotain sellaista vuoteen 2030 mennessä, joten tässä mielessä mietintämme on hyvin tärkeä. Haluaisin, että esittelijä Ruva Bermejo pitää nyt puheenvuoron. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia läsnäolijoita mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua. Vimos antes de esta reunión. La... Meillä oli täällä kokouksessa mahdollisuus tavata mietinnön esittelijöitä niin, että pystymme vaihtamaan mielipiteitä. Haluaisin kiittää sihteeristä nopeasta toimin, toiminnasta. Saatiin mietinnöstä väliaikainen versio kunkin ryhmän edustajalle. Olemme kaikki varmasti vakuuttuneita siitä, kuinka tärkeää on, että tämä parlamentti lähettää vahvan merkin komissiolle, jotta vai, muutetaan uudistuvien energialähteiden direktiiviä vuoteen 2030 ITRE-valiokunnan on tehtävä työtä käsikädessä ENVI-valiokunnan kanssa. Tässä on kyseessä ensinnäkin Euroopan kyky edelleen johtaa uudistuvien energialähteiden käyttöä ja säilyttää teknologinen teollisuuden kapasiteetti ja saavuttaa energia toimitusvarmuus. Meillä on myös globaaleja haasteita jonka mukaan meidän on sopeutettava taloutemme kaikkien, kaikkien vaativimpiin taloudellisiin ympäristövaatimuksiin, jotta voidaan torjua ilmastonmuutosta ja jotta voidaan varmistaa tulevaisuus myös tuleville sukupolville. Siksi on tärkeää tehdä työtä sen pohjalta, mistä on jo päätetty. On turha keksiä pyörä joka kerta uudelleen. Sitovat tavoitteet, kansalliset suunnitelma, ja valvontamekanismien määritelmät ovat olleet tärkeässä asemassa, jotta Euroopan unioni kokonaisuudessaan on pystyy toteuttamaan tämän 20 prosentin tavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Tämähän oli ener- uudistuvia energialähteitä ja niiden käyttöön koskeva tavoite. Parlamentti sen vahvisti aikaisemmin. Edelleen olisi vahvistettava ja jatkettava toimintaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on useita jäsenvaltioita, joiden nykyisen, nykyinen politiikka on mahdollisesti riittämätöntä kansallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tässä mielessä meidän on korostettava, kuinka tärkeää on vakaus uudistuvien energialähteiden tukemisessa ja niissä mekanismeissa. Tarvitaan myös sähkömarkkinoiden suotuiset sääntelyympäristöt ja toimia, joilla itsekäyttö penalisoidaan ja, ja takautuvasti voidaan uudistuvien energialähteiden tukea poista, niin kuin on omassa maassani Espanjassa. Tällaisia huonoja käytäntöjä on vältettävä, jos haluamme varmistaa, että sektori kehittyy. On tietenkin selvää, että meidän ryhmämme tulee tarkkaan pitämään kiinni sosiaalista asioista kahteen suuntaan. Ensinnäkin siirtyminen sellaiseen energiamalliin, joka perustuu uudistuville energialähteille. Siitä pitäisi olla hyötyä myös energiaköyhyyden juurimiseksi ja siinä kun varmistetaan energian demokratisointi. Ja voitaisiin välttää, että uudet sääntely- tai tuotantomallit merkitsevät eh, lisää kustannuksia eh, heikommassa asemassa oleville perheille. Uskomme erityisesti, että kollektiiviset eh, tuotantojärjestelmät ja energiatehokkuus ovat keskeisessä asemassa, jotta voidaan mahdollistaa suurempi riippumattomuus ja kansalaisten parempi osallistuminen oman energiamallinsa kehittämisen. Toisaalta on aivan selvää, että rakenteelliset eh, muutokset, joiden kautta voidaan ottaa uudistavia energiamuotoja käyttöön, edellyttävät eh, sosiaalista, eh, aktiivista osallistumista kansallisten suunnitelmien laatimisessa, mikäli halutaan, että laadukkaita työpaikkoja saadaan tällä alalle aikaan. Teksti on lyhyt, ja se on jäsennelty hyvin yksinkertaisesti niin, että voitaisiin ottaa mukaan mahdollisimman paljon panoksia muilta ryhmiltä. Valitettavasti meillä on kiire, mutta olen varma, että näissä olosuhteissa se ei estä rakentavaa yhteistyötä kompromissien muotoilussa. Tässä kaikki omalta osaltani ja kiitoksia. Very much, madam. Thank you for... Kiitos teille alustuksesta kollega Bentsen EPPs. Ryhmäpuheenvuoro. Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä Jorova Lopesia ja varjoesittelijöitä lyhyestä keskustelusta, joka meillä on ollut tästä asiasta. Haluaisin korostaa muutamaa avainhavaintoa komission ehdotuksesta, jotka ovat sellaisia, että ne on syytä ottaa huomioon tässä meidän oma-aloitemietinnössämme. Me pystymme saavuttamaan 20 prosentin tavoitteen 25 28 jäsenvaltiosta saavuttaa 2020 tavoitteet ja 19 näistä 20 maasta jopa ylittää tavoitteet. Liikenteen tavoitteessa on jäljessä EUn keskiarvo 5,7 prosenttia. Esittelijät on jotakin avainkysymyksiä esille tämän keskustelun osalta. Olisin tänään puhua jostakin asioista tänään. Kansanpuolue tukee uusiutuvia. Ne ovat tehokkaimpia tapoja vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista ja vähentää tuontiriippuvuutta ja myöskin osaltaan edistävät alhaisen hiilen taloutta. Uusiutuvat ovat tärkeää kestävyydelle, myöskin viennille ja kasvulle ja myöskin tutkimukselle ja kehitykselle Euroopan unionissa tässä mielessä korotamme, korostamme sitä, että mietinnön tulee heijastaa sitä, miten tärkeää on monimuotoisuus. On olen sitten tärkeää, että kansallinen toimivalta miksin osalta varmistetaan, mutta on myös käsiteltävä keskeisiä prioriteetteja uusiutuvien energioiden osalta niin, että pyritään myöskin varmistamaan parempi osallistuminen osuus markkinoilla näistä näille uusille energioille ja tärkeää huolehtia siitä, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä ja siksi on kiinnittävä huomiota kustannustehokkuuteen, kilpailukykyyn uusiutuvan energian osalta Euroopan energiamarkkinoilla. Saman aikaan on kuitenkin varmistettava pitkän tähtäyksen investointiperspektiivit. Voimme eh, tarttua tähän liikennetavoitteeseen, jonka osalta ollaan jäljessä ja josta on tarvetta edistykseen – me emme voi hyväksyä kuitenkaan sitä, että joitakin maita nimeltä mainitaan silloin, kun ja heitä silloin, kun ylipäätään puhutaan siitä, että tämä edistyminen kohti tavoitteen saattamista on hyvää. On perinteisiä kysymyksiä, jo liittyy kansallisia intressejä. Minusta on tärkeää tämän mietinnön kannalta, että tämän mietinnön vaikutusalana pysynyt enemmän se, että katsotaan mitä on edistys 2020 tavoitteiden osalta. Mahdolliset neuvottelut, jotka liittyvät uusiutuvien energioiden direktiivin uudistamiseen on myöskin näissä, joka pitää ottaa esille. On Kiitos herra Benson. SID-ryhmän puheenvuoro. Kollega Molnar. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, hyvät kollegat. Minun mielestäni uusiutuvan energian kysymys ei ole ideologia tai poliittinen kysymys, vaan sosiaalistaloudellinen kysymys. Se, että investoidaan uusiutuvaan energiaan, ei aina johda yhtääseen puhtaasti ympäristöön, se pelkästään vihreä kysymys, mutta se voi saada aikaan miljoonia laadukkaita työpaikkoja, teknistä uudistumista ja huomattavaa talouskasvua, ja siksi tämä mietintö on erittäin tärkeä. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa muutaman er- esityksen tähän mietintöluonnokseen äh, varjoesittelijänä. Ja ensinnäkin on todettu komission kertomuksessa, että sitovat tavoitteet ovat olleet päätekijä uusiutuvan energian kapasiteetin kehittämisessä jäsenvaltioissa. Sen lisäksi ne ovat antaneet varmuutta investoijille viime vuosina – mitkä on myöskin rohkaissut investoimaan uusiutuvaan energiaan. Se on, on myöskin syytä mainita, että EUn tason tavoitteet, ole sitovia vuodesta 2009, ovat johtaneet siihen, että ei ole tapahtunut edistymistä. Tämä siis koskee energiatehokkuutta, mutta uusiutuvien osalta on saatu aika huomattavia tuloksia, joita meidän pitäisi pyytää komissiota pitämään kiinni sitovista kansallisista tavoitteista vuoden 2020 jälkeisen aikana, ja silloin voidaan saavuttaa suurempi osuus uusiutuvalle energialle kuin 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Meidän tulisi myöskin keskittyä moniin esteisiin, jotka varjostavat uusiutuvaa energiaa yhä enemmän jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi katsoa hallinnollisia esteitä ja kustannuksia, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan. Meidän pitäisi myöskin katsoa ongelmia, jotka liittyvät verkkoihin, sillä monissa jäsenvaltioissa ne, niissä ei pysty ottamaan vastaan energiaa, jota tuotetaan uusiutuvalla kustavasta energialähteistä. On tärkeää katsoa tätä verkkojen osalta, myöskin syytä mainita se, miten tärkeää on energian varastointi ja älykkäät mittarit ja kaikki nämä uudet ratkaisut, jotka ovat tämän vuosisadan ratkaisuja. Olisi myös korostettava sitä, että sähkön itse tuottamista, tuottamista ei pitäisi rankaista, vaan sitä pitäisi edistää. Sähkön ja lämmön tuottaminen eh, on tärkeä, keskittyy tuottaminen on hyvin tärkeää, koska se saa myöskin alentamaan eh, kotitalouksien sähkölaskuja. Kiitoksia raportista ja kiitoksia myöskin eh, varjostelu ja uskon, että voimme lopuksi hyväksyä hyvin tasapainoisen mietinnön ja nauttia hyvästä tuloksesta ja kaikissa poliittisissa ryhmissä. Sitten ESR-ryhmän puheenvuoro Van Bossoit. Niin, kiitos hyvät kollegat, esittelijä. Paljon on työtä tehtävänä uusiutuvassa energiassa toimikauden loppuun asti. Luin komission raportin kovin eh, perusteellisesti läpi ja nyt on myöskin esittelijältä mietintö. Harmi, että ei tänään päästä asian ytimeen, ei päästä keskustelemaan yksityiskohdista, joten siksi vain vastaan komission raporttiin tämän ECR-ryhmän varjoesittelynä haluaisin keskittyä kolmeen etusijalla olevaan asiaan. Energiatehokkuus ensin. Eilen valiokunnassa käsiteltiin mielenkiintoinen mietintö ja keskustelukin oli mielenkiintoinen. Siitä kävi selkeämmäksi, että energiatehokkuudessa on vielä paljon tehtävää. Täytyy tarkastella mitä energiaa on tarjolla. Pelkiässä esimerkiksi ei ole kovin paljon mahdollisuuksia uusiutuviin, joten siellä meillä energiatehokkuus on tärkeä. Toiseksi täytyy olla kunnianhimoinen, mutta myös realisti. Alueellani Flanderissa esimerkiksi meillä ei ole kovin paljon potentiaalia uusiutuviin, ei ole kovin paljon auringonpaistetta, kuten varmaan olette huomanneet Brysselissä. Uusiutuvien potentiaali on pieni. Eli pitäisi rakentaa kalliita tuulimyllyjä merelle, jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Meidän pitäisi olla tehokkaampia, jos haluamme tavoitteet saavuttaa. No sitten kolmanneksi, eikö se ole ollenkaan vähemmän tärkeää? Tarvitaan parempaa lainsäädäntöä. Ja nyt jos puhutaan energiamarkkinoista ja uusiutuvista, niin parempia energiayhteyksiä tarvitaan ja sitä, että uudet tekniikat otetaan nopeammin käyttöön. Valitettavasti voi nähdä, että asiaa koskee liikaa teknisiä ja hallinnollisia sääntöjä. Tässä kolme pääasiaa ja odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Kiitos. Alderyhmän puheenvuoro. Kollegamme Gerbrandi. Very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi hyviä uutisia. Eilen Financial Times uh, avatessanne ehkä näitte, että ei kansainvälisen energiaviraston mukaan olemme vähemmän käyttäneet hiiltä ja nopeasti lisänneet uudistuvien energialähteiden käyttöä. Ja tämä on asettaminen parhaaseen asemaan päästöjen osalta päästöissä. Tämä oli hyvät uutiset, mutta huonot uutiset on se, että Euroopassa investoinnit, investoinnit uudistuvien Energia lähteisiin on laskussa viime vuonna 18 prosenttia vähemmän. Tämä on huolestuttava. Vähän vähän ristiriidassa Junckerin lausuntojen kanssa, kun hän totesi, että hän halusi tehdä Euroopasta EU-maailman uudistuvien energialähteiden johtajan. Kaiken kaikkiaan kuva näyttää aika hyvältä kuitenkin. Me olemme kyllä raitteilla kohti vuoden 2020 energiatavoitteita. Luxemburg, Alankomaat ja muutamat muut, Ranska, UK ja Belgia ovat maita, joiden on vielä kiristettävä tahtia niin, että saavutetaan vuoden 2020 tavoitteet ja vielä voidaan mennä eteenkin päin siitä. Muutamat kollegat mainitsivat, että tulevaisuudessa ei ole sitovia tavoitteita. Jos katsotte komission Edistymiskierto niin siinä todella korostetaan sitovien tavoitteiden merkitystä uudistavien energialähteiden osalta. Kysymys kuuluukin komissiolle, miksi komissio lopetti niiden käyttämisen? Ja lopuksi puheenjohtaja, jos keskustelen teollisuuden kanssa, teollisuus valittaa kahdesta asiasta uudistuvien energialähteiden osalta. Ensinnäkin nähdään, että, että energia ei ole tarpeeksi teollisuus haluaisi käyttää täysin uusiutuvan energialähteitä, uusiutuvien energialähteitä, niitä ei ole riittävästi. Toiseksi puuttuu rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä on asia, jota meidän olisi korostettava voimakkaasti. Hollannin parlamentti kaksi vuotta sitten hyväksyi päätöslausunnon, jossa todettiin, että kaikki investoinnit olisi tehtävä Hollannin alueella, ei muissa Euroopan unionin maissa tällä alalla. Tämähän on täysin energiaunionin ajatuksen vasta- vastainen käsitys, mutta se on myös typerä tapa toimia kustannustehokkaasti. Lopuksi puheenjohtaja, minusta meidän on, pitäisi olla paljon kunnianhimoisempia kuin nyt olemme. Jos katsotaan, äh, millaisia tutkimuksia on eh, kansainvälisestä energiavirastosta tullut, ja sehän on kaikkein tärkein alan virasto, siellä on historiallisesti aliarvioitu äh, uudistuvien energialähteiden käyttö. Ei ainoastaan hiukan, vaan aivan dramaattisesti sitä on aliarvioitu. Ei uudistuvista energialähteistä löydetä mitään puutteita. Se on puhtaampaa, tekemistä riippumattomia ja on paljon halvempaa tulevaisuudessa. Joten jatketaanpa ja otetaan oppia tässäkin mietinnössä. Thank you very much, Germanian. Kiitos teille, Gerbrandi. Tässä on neljä varjoesittelijää neljästä suurimmasta ryhmästä. Ja seuraavaksi herra Lopes. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää. Minusta tämä on erittäin tasapainoinen mietintö, jossa selvästi panostetaan uudistuviin energialähteisiin. Okei, okay, sorry, I didn't see you. Okay, sorry. Anteeksi, en nähnyt teitä. Sorry, jatkakaa. Muista Clara, por la renovable, y que... Selvästi tuetaan uudistavia energialähteitä ja puhutaan tilanteista, joilla taataan oikeusvarmuus ja val- vältetään takautuvuusongelmat, joita tapahtui Espanjan kaltaisissa maissa, jotka kyseen, näin kyseenalaistettiin investointia ja tuotiin paljon epävakautta ilmapiiriin. Joka tapauksessa minusta vaikuttaa, että komission tiedot ovat liian optimistisia jotka vastaa tilannetta muutamissa maissa. Haluaisinkin mainita joitakin näkökohtia, jotka tuovat epävarmuutta niin, että ne otettaisiin esittelen taholta huomioon. Komissio on no, jo todennut, että Puola ja Unkari varmaankin eivät pidä kaikesta kiinni. On myös Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta ja EU-Spanjaiden olisi korjattava politiikkaansa ei ole otettu tässä kuitenkaan uusia tilanteita, kuten Espanjan energiauudistukset, 0 no, megawattia 2014-2015, eikä ole mitään poliittista tahtoa Puolan uudessa hallituksessa. Takautuva toiminta ja leikkaukset näillä, näillä toimilla ei päästä vuoden 2020 tavoitteeseen. Talouskriisiäkään ei ole huomioitu uusiutuvat energialähteet ovat tästä hyötyneet, eikä myöskään arvioida vaihtoehtoja. Ja vaikuttaa myös kysynnän vaihtelu. Tämä johtaisi vähemmän optimistisen tuloksiin. Kaiken kaikkiaan komissio on kovin tyytyväinen. ja ymmärrän, että komission olisi syytä tehdä realistisempi tutkimus tilanteessa, jossa Euroopalla ei ole välineitä, joilla vaan tehokkaasti rangaista toiminnasta, joka vaarantaa tavoitteisiin pääsemisen. Mr. Javor on behalf. Kiitos. Sitten vihreitä herra Javor. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että myöhästyin. Osallistuin keskusteluun ympäristövaliokunnassa komission tiedonannosta, joka koski Pariisin ilmastokonferenssin tuloksia tämä on siihen liittyvä asia. Ympäristövaliokunnassa yleinen mielipide oli se, että meidän sitoumuksemme tällä hetkellä eivät ole riittäviä, jotta voidaan täyttää Pariisin sopimuksen vaatimukset ja että meidän täytyy korottaa tavoitteita ja pyrkimyksiämme mukaan luettuna uusiutuvat energialähteet. Jos siis halutaan täyttää se, mitä, mistä Pariisissa sovittiin, on tehtävä monia asioita uusiutuvan energian alueella. Ja yleistavoitteena on päästä sataprosenttiseen tota, uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2050 mennessä, mutta se edellyttää monia askelia eteenpäin. Mainitakseni vain muutaman kriittisen asian, kun otan huomioon sen, että mietintöluonnos on todella myönteisiä elementtejä sisältävä. Tästä huolimatta ollaan kuitenkin lisää tätä muita näkemyksiä vielä siihen aluksi. Alueellisen olen yhtä mieltä Herr Brandin kanssa siitä, että ilman pakollisia tavoitteita EUn ja kansallisella tasolla, me emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme. Kokemukset viime vuosilta osoittavat, että energiatehokkuuden alueella ja muillakin alueilla lähes kaikki saavutukset, lähes kaikki tulokset ovat tulosta pakollisista tavoitteista. Joten meidän on pidettävä kiinni näistä niin EUn tasolla kuin kansallisella tasolla, jotta me voimme sitten saavuttaa tavoitteemme. Meidän on myös korotettava tavoitteita. 2030 vuoden tavoite 27 prosenttia uusiutuvaa energiaa on aivan selvästi kaukana siitä, mitä tarvitaan, jotta meistä tulee vihreä ja kestävä alue meistä Euroopassa. Ja totta kai Tämä on kaukana markkinoiden todellisuudesta. Jos me emme tee jotakin tehokasta uusiutuvan energian sektorilla Euroopassa vuonna 2030 2020 täytämme 23 prosenttia, eli todetaan vain muutama prosentti 27 prosentin tavoitteen saavuttamiseen, joten markkinatodellisuus on jo aivan muuta kuin tavoitteemme, ja meidän täytyy näitä tavoitteita nyt päivittää. Sitten kansalliset uusiutuvan energian toimintasuunnitelmat, ne ovat heikkoja. Meidän täytyy valvoa sitä, että jäsenvaltiot todella täyttävät vaatimukset eh, ja että kansalliset uusiutuvan energian toimintasuunnitelmat ovat realistisia, että niitä pannaan toimeen. Sitten paikalliset yhteisöt ja kuluttajat. Uskon, että paikalliset yhteisöt, tämä on viimeinen asia, jonka otan vielä esille. Paikalliset yhteisöt ja paikallinen hallinto ovat ratkaisevassa roolissa, jotta paikallisista yhteisöistä voi tulla vihreämpiä, ajatellen nimenomaan uusiutuvaa energiaa ja kuluttajat, kuluttajat, jotka tuottavat ja kuluttavat energiaa samaan aikaan, heidän täytyy saada voimakasta tukea, jotta voidaan tätä kehitystä jatkaa siis säädöksien muodossa tai sitten myöskin tukemalla tämän tyyppistä toimintaa. Uh, Mr. Paul Rubik, the floor is yours. Sitten herra Rubik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uskonpa, että strateginen suunta, uusiutuva energia juuri muuttuvissa kustannuksissa on tuonut suuria etuja. Sen vuoksi täytyy tarkastella, että miten muotoilemme puiteolosuhteita tulevaisuudessa kilpailukyvyn kannalta. Tietysti tässä on ristiriitaisia tavoitteita muun muassa vesivoimalaitoksissa, jossa on vesipuitedirektiivi toisaalta. Se asettaa käytölle vahvoja rajoituksia. Ja kysymys on, että miten tässä päästään tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Seuraava kohta on tietysti vesivoiman varastointi. Sillä on suurempi osuus tulevaisuudessa, koska juuri kun tuuli- ja aurinkoenergiaa ei ole aina käytössä. Aurinkoenergia on etusijalla kesällä, tuuli talvella, mutta on aina vaiheita, jolloin kumpaakaan ei ole. Ja silloin tarvitsemme korvausenergiaa ja tässä vesivoiman varastointi olisi juuri esimerkiksi Alppien alueella, mutta myös Pyreneillä ja monilla muillakin alueilla tärkeä. Eli kannattaisi varmaan tällainen aloite siihen panostaa, mutta sitten tietysti hinnat estävät, hintakatot estävät ähm, voiton tuottamisen ja kannattavuuden tässä, joten tarvitsemme nyt sitten äh, hintapörssejä. Sitten edustaja Silvaaka. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti vain. Mielestäni kollega Lopesin työ esittelijänä on aika hyvin tehty ja se menee hyvään suuntaan, kun tarkastellaan uudistuvia energialähteitä. On tärkeää lisätä niiden käyttöä energiasikoituksessa, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Komissiolle on lähetetään nyt parlamentin ehdotus 30 prosentin vähennyksestä vuotta 2030 mennessä. Se edellyttää myös kunnianhimoisempien tavoitteiden eh, pohtimista kuin mitä nyt on. Mietinnössä onkin kohtia, jotka koskevat osallistuvaa demokratiaa ja hajautettua demokratiaa, johdatusakappale E, ja energiaköyhyyden torjuntaa tavoitteena. Tämä on huoli, joka on yhä enemmän ollut läsnä tässä, tämän valiokunnan keskusteluissa ja yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan. Toivon, että komissio ottaisi huomioon nämä panokset ja helpottaisi sosiaalista ja kollektiivista osallistumista. Mitään hallinnollisia rahoitusesteitä ei pitäisi asettaa uudistuvien energialähteiden käytölle, niin kuin valitettavasti Puolassa tai Espanjassa tapahtuu. Tulkeiden valitettavasti ei ole jaettu tätä asiakirjaa. Very much. And on... Kiitos sitten komissiosta yksikön päällikkö energian pääosastolta. Rova Marques. Thank you very much, Chair. Uh, good... Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Haluaisin aloittaa kiittäen komission puolesta uh, Palma López Bermejoa uh, tästä luonnoksesta, joka tänään esiteltiin. Ja haluan myöskin kiittää rakentavista mielipiteistä, joita täällä talohuoneessa tänään on esitetty. Komissio on sitä mieltä, että me elämme todellakin tärkeitä aikoja Euroopan energiapolitiikassa, kuten kävi esille myös edellisessä keskustelussa pääjohtajan kanssa. Nyt on äh, muotoutumassa uudenlaista politiikkaa, kun Eurooppa siirtyy kohti vähähiilistä energiajärjestelmää. Ja tämä energiajärjestelmä on yhä enemmän tukeutumassa uusiutuvaan energiaan. Energiatehokkuudella on myös keskeinen rooli, kuten myös tässä mietintöluonnoksessa muistutetaan. Kuten arvoisa parlamentin oikein muistuttaa, Pariisin ilmastosopimus on edistynyt asiaa. Joulukuussa Pariisissa maailma tunnusti, että on olemassa äh, energiasektori, joka kattaa kaksi kolmasosaa äh, päästöistä ja tärkeää on, että nyt näemme, että uusivat energiat ja energiatehokkuus yhdessä voivat vähentää päästöjä. Luonnollisesti tämä ei koske pelkästään ympäristövaikutuksia, joka tähän liittyy. Tätä kautta syntyy myös työpaikkoja, paikallista kehitystä, energian varmuutta ja myöskin riippuvuuden vähentymistä tuonnista. Energiaunioni tulee vaatimaan sitä, että Euroopan energiajärjestelmää muutetaan perustavanlaatuisesti mukaan luetta, niin kuin tiedätte, uusiutuvien vähimmäisosuuden, joka on 27 prosenttia energiamiksistä vuoteen 2030 mennessä, mikä edustaa 50 prosenttia uusiutuvaa energiaa sähkösektorilla. Ja näemme myös, että siirrytään kansallista sitovista tavoitteista, joita me jo EUn tason sitovia tavoitteita vuoteen 2030 mikä avaa uusia haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia tärkeimmille energian toimittajille niin, että he voivat investoida enemmän uusiutuvaan energiaan. Euroopan unionissa tietysti merkitsee sitä, että jäsenvaltiot panevat toimeen kansallista politiikkaa ja suojelevat investointivarmuutta. Ja tämä on tietysti avain myös sille, että houkutellaan tärkeitä yksityisiä investoijia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on hyvin tärkeä kysymys, mikä on myös todettu monen varjoistelijan puheenvuorossa. Ajatellen kansallisia investointeja uusiutuvan energiaan tarvitaan sitout, vankkaa sitoumusta jäsenvaltiossa niin, että vahvistetaan uusiutuvan energian osuutta energiamiksistä, mutta myöskin säädöspuitetta, joka on ennustettava ja vakaa sekä EUn että kansallisella tasolla, joten on olennaista, että varmistetaan Euroopan unionissa avoin, kestävä, vakaa politiikan puite, joka antaa riittävästi varmuutta niin, että saadaan aikaan tarvittavia investointeja. Jos katsotaan nykypäivän tilannetta, ja sitähän tämä mietintö koskee, näemme, että nykyinen energiapolitiikka ja uusiutuvaan, uusiutuvaa energiaa koskeva politiikka ja vuoden 2009 direktiivi ovat olleet tehokas väline, jolla on mahdollistettu se, että EU ja sen jäsenvaltio ovat voineet edetä sellaisella linjalla, joka johtaa Eh, tähän tavoitteen saavuttamiseen vuonna 2020. Nyt eh, uusiutuvan energian osuus on 16 prosenttia. Tämä on Eurostatilta tuleva eh, tieto vuodelta 2014. Se on 27,5 prosenttia uusiutuvaa energiaa sähkösektorilla, 17,8 lämmityksessä ja jäähdyttämisessä ja 6 prosenttia liikenteessä. On totta, että liikenteen osuus on jäljessä tavoitteista, mutta toivomme, että eroa kurotaan umpeen, kun nyt uudistetaan direktiiviä, joka liittyy ILOGiin. Me olemme siis kohtaamassa hyvää edistystä ja kuten täällä kansanpuolueen varjostelijakin totesi, olemme oikealla linjalla ja voimme sanoa, että olemme jotakin oikealla linjalla vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Ja voimme nähdä, että yhdeksän jäsenvaltiota on jo saavuttanut tavoitteet, jotta niiden kansan, siis kansallinen tavoitteen vuodelle 2020 ja kolme jäsenvaltiota on kurssissa tavoitteen saavuttamiseen tämän vuoden aikana jo. Yes, yeah. Okay, please. uh, yeah. And the rest of ja loppujäsen, loput etenevät myöskin melko hyvin. Voimme nähdä, että on jäsenvaltioryhmä, jossa vuoden 2020 tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa ja se edellyttää ponnisteluja tulevina vuosina. Olemme läheisessä yhteydessä näihin jäsenvaltioihin ja seuraamme läheisesti niiden kehitystä, jotta voimme rohkaista niitä tarkastelemaan uudestaan kansallisia strategioita uusiutuvan energian osalta ja että ne myöskin tarkastelevat eh, erilaisia mekanismeja, jotka on mahdollistettu uusiutuvan energian direktiivissä. On tärkeää myöskin pitää mielessä, että 2020 kansalliset sitovat tavoitteet ovat sitovia jäsenvaltioissa ja että niitä vahvistetaan. Mitä sitten tulee tilanteeseen vuoden 2020 jälkeen? Tiedän, että komissio tällä hetkellä valmistelee omaa ehdotustaan ja se tulee esille vielä ennen vuoden loppua osana laajempaa pakettia, joka koskee myöskin sähkömarkkinasuunnittelun uudistamista, joka tekee markkinoista joustavammat, mitä tulee nimenomaan siihen, että helpommin integroidaan uusiutuva energia. Tulemme etsimään toimenpiteitä, joilla jäsenvaltiot voivat saavuttaa kokonaisuudessaan globaalisti 27 prosentin osuuden uusiutuvaa energiaa ja etsimme erityisiä toimenpiteitä sähkösektorilla, lämmityksessä ja ja liikenteessä, samoin kuin etsimme myös parhaita tapoja, millä vahvistaa kuluttajan asemaa jotka haluavat tuottaa, varastoida ja myydä omaa energiaa. Ja lopuksi katsomme myös tapoja, joilla voidaan vähentää hallinnollisia esteitä ja myöskin antaa kannustimia pätevälle työmaalle tällä sektorilla. Joo. Kiitos sitten esittelijä loppuhuomiota. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikista näistä puheenvuorosta ja kiitän teidän panostenne sisällöstä. Muutamia huomioita lyhyesti. Ensinnäkin, miksi pitää nimetä nämä maat? No, tämä mietintö pyrkii vahvistamaan komission sanoja. Meidän on todellakin toimittava niin, että tietyt maat, joilla saattaa olla vaikeuksia saavuttaa nämä tavoitteet 2020 mennessä, parlamentin on mainittava ne ja se olisi yksi kannustin saada niitä toimimaan nopeammin ja tekemään parannuksia, koska siitähän on kysymys. Tietenkin haluamme vahvistaa komission valvontaa ja uskomme, että se on erittäin tärkeää, jotta tietyt jäsenvaltiot eivät edelleen olisi jälkijunassa, vaan aktivoituisivat ja käynnistäisivät näitä mekanismeja, joilla näihin vahvistettuihin tavoitteisiin päästään. Ei ole epäilystäkään siitä, että tällainen valvonta on tehtävä demokraattisesti, siinä on kunnioitettava kansallista toimivaltaa. Mietinnössä tietenkin toteamme, että te uskomme sitoviin tavoitteisiin. On, tästä on selkeä näyttöä, että näin on, tämä on toiminut aikaisemmin. Emme voi sallia sitä, että että vuosina 2020-2030 toimet olisivat vähemmän kunnianhimoisempia kuin toimet, joihin pyrittiin vuoteen 2020 asti mukaan lukien nämä 2020 tavoitteet. Niitä on pidettävä velvoittavina, jotta voidaan hyvin määritellä lähtökohta direktiiviin, kun seuraava kausi alkaa. Olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää saada vakaat Toi, poliittiset puitteet e, ja näin olisi satava myös julkisia investointeja mukaan niin, että saadaan niitä elvytettyä tällä sektorilla. En nyt halua käyttää tässä enempää aikaa ja olen oikein iloinen siitä, jos lähetätte ehdotuksia ja tarkistuksia ja voin päästä tekemään työtä parhaani mukaan niin, että saadaan aikaan kompromisseja ja päästään laajan konsensukseen tämän mietinnän puitteissa. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Jatketaan kello 15 iltapäivällä. Energiamarkkinoiden uusi rakenne, kuulemistilaisuus. Tärkeä asia meille kaikille. Eli kaksi ja puoli tuntia ja sitten kiitos.